Hyvät kollegat, haluaisin, että lähdette salista hyvin hiljaisella tavalla. Älkää keskusteluko salissa liikaa.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 Congratulations to Mr. Brock and Mr. Onnittelut herra Brockille ja herra Gautierille. Vielä kerran, onnittelut. Mutta kollegat, voisitteko istuutua tai lähtikää salista? Kaikkea parasta teille, onnittelut molemmille. <laughs> Äänestyksen jälkeen esityslistalla seuraava kohta on Euroopan neuvoston kokouksen valmistelu 24. 25. maaliskuuta 2011. Neuvoston ja komission julkilausumat. Aloitamme keskustelun. Sen aloittaa rouva Heniko Gyri. Presidencję węgierską. Hän edustaa puheenjohtajamaata Unkaria. Olkaa hyvä, rouva Jöri. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Herra puhemies, herra puheenjohtaja Barroso, arvoisa komission jäsen, hyvät jäsenet. Pidän hyvänä tilaisuutta tulla puhumaan teille ennen seuraavaa Euroopan neuvoston kokousta. Tiedätte hyvin, että seuraava kokous tulee hyvin intensiivinen ennen kaikkea ennaltaarvaamattomien viime viikkojen tapahtumien vuoksi. Aluksi haluaisin käydä lävitse pääasiat, jotka ovat esityslistalla seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa. Tiedätte, että tulee kolme tärkeää keskeistä asiaa. Ensinnäkin kattava talouspaketti, joka toivottavasti hyväksytään, jonka toivottavasti hyväksyvät valtionhallitusten päämiehet, Libya, eteläinen naapurusto sekä Japani. Aloitan talous poliittisilla kysymyksillä. Euroopan neuvosto toivottavasti hyväksyy paketin, jolla vastataan talous- ja rahoituskriisiin. Sallika minun mainita tärkeimmät osat tätä pakettia. Ensinnäkin niistä on se, että saadaan päätökseen Euroopan ohjausjakson ensimmäinen vaihe ja vahvistetaan talouden vakauttamisen ja rakenteellisten uudistusten prioriteetteja. Kuten tiedätte, Euroopan ohjausjakso käynnistyi vuoden alussa komission kasvuraporteilla. Se kokoaa yhteen politiikkasuosituksia, joilla pyritään vahvistamaan elpymistä ja edistetään Euroopan kilpailukykyä kansainvälisesti ja 2020 strategian tavoitteiden saavuttamista. Ensimmäinen vaihe tulee päättymään siihen, että Euroopan, Euroopan neuvosto tulee vahvistamaan prioriteettiin liittyvät talouden vakauttamiseen, rakenteelliseen uudistukseen niiden suosten mukaisesti, joita on valmistettu Ekofinissa ja EPSCO-neuvostossa. Tämä paperi, joka on valmisteltu puheenjohtajavaltiolle, se, sitä pidettiin hyvänä yleisasioiden neuvostossa viime viikolla. Tässä tullaan katsomaan politiikan suuntausta, kun valmistellaan vakaus- ja lähestymisohjelmia sekä kansallisia uudistusohjelmia, jotka pitää välittää eteenpäin huhtikuussa mennessä, huhtikuuhun mennessä neuvosto komission arvion pohjalta tulee sitten antamaan tukea ja ohjausta jäsenvaltioille kesäkuussa, eli silloin kun tärkeitä budjettipäätöksiä ollaan valmistelevassa useimmissa jäsenvaltioissa. Unkari puheenjohtajavaltiona pyrkii siihen, että saan ensimmäinen ohjauskausi päätöksen Euroopan neuvoston kokoukseen kesäkuussa 2011 mennessä. Toinen elementti on taloushallinnon vahvistaminen. Tässä hengessä eh, neuvost- parlamentilla on tietysti tässä asiassa hyvin keskeinen rooli neuvosto on ottanut tärkeän askeleen eteenpäin. Talous- ja rahasioiden ministerit sopivat neuvoston yleiset lähestymistavasta, joka liittyy kuuteen lainsäädäntöehdotukseen, joilla pyritään vahvistamaan taloushallintaa. Tämä mahdollistaa sen, että puheenjohtajavaltio varoittaa neuvottelut parlamentin kanssa. Kuten tiedätte, neuvostolla on määräaika, jota on noudattava kesäkuun 2011, johon mennessä pitää saada aikaan poliittinen sopimus paketista. Neljä kuudesta paketista on sellaista, että koskee yhteispäätösmenettelyä. Me tiedämme, että määräaika, jota Euroopan neuvosto, jonka Euroopan neuvosto asetti, ei sitä Euroopan parlamenttia millään muotoa. Kuitenkin käytän tätä juhlallista tilaisuutta hyväkseni pyytääkseni parlamentilta yhteistyötä niin, että voimme saavuttaa poliittisen sopimukseen kesäkuuhun mennessä. Se lähettäisi vakuuttavan viestin markkinoille ja, mitä tärkeintä, se lähettäisi viestin kansalaisille, jotka odottavat meidän turvaavan euron ja Euroopan talouden samalla kertaa joten meillä on yhteinen vastuu Euroopan parlamentin kanssa tässä asiassa. Pääministerimme tulee tapaamaan esittelijät ja koordinaattorit tämän paketin osalta ja minä toivon, että saamme aikaan hedelmällistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Kolmas elementti on pankkisektorin terveyden uudelleen aikaansaaminen kunnianhimoisen stressikokeen kautta tärkeä elementti on eurosopimus joka, ja sen mahdollinen laajentaminen Euroopan Euroopan ulkopuolisia jäsenvaltioita, jotka haluavat liittyä siihen sekä se, että ilmoitetaan ensimmäiset kansalliset toimintasuunnitelmat sen toimeenpanemiseksi. Sen lisäksi tähän kuuluu myöskin Euroopan vakausmekanismin loppuun saattaminen ja talousrahoitusvakauden välineen vahvistaminen perustuen siihen sopimukseen, joka syntyi euroryhmäinen ministeri ja ministerikokouksessa 21. maaliskuuta. Tämä tieto tästä tullaan antamaan parlamentille ja parlamentti sisältyi tähän, oli mukaan tässä päätöksessä, joka, joka, josta on erittäin iloinen. Päätös, joka muodosti hyväksi, jolla uudistettiin Euroopan unionin toiminnasta, toimintaa koskevaa sopimusta, joka myöskin turvasi eh, vakausmekanismin turvallisuuden. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää parlamenttia myönteisestä äänestyksestä ja minusta se oli äärimmäisen tärkeä panos teidän taholtanne. Kuten näette, todellista edistystä on saatu aikaan kriisin torjunnassa. Eurooppa-neuvosto tulee saattamaan työn päätöksen seuraavassa kokouksessa niin hyväksymään kattavan toimenpidepaketin, jolla vastataan kriisiin, saadaan aikaan rahoitusvakautta ja luodaan pohjaa kestävälle työpaikkoja luovaa kasvulle. Ja nyt sitten Libya ja eteinen naapurusto. Euroopan parlamentin päätösosman pohjalta 10. maaliskuuta, Euroopan neuvoston johtopäätöksien pohjalta 11. maaliskuuta ja YK turvallisuusneuvoston päätösosman 1973 pohjalta neuvostoon on ilmaissut huolestuneisuutensa nykyisestä tilanteesta Libyassa ja tuominnut laajat järjestelmälliset ihmisoikeuksien rikkomukset, väkivallan ja brutaalin tukahduttamisen, jota hallitus on harjoittanut Libyan kansaa kohtaan. Päätavoitteena EUlla on suojella siviiliväestöä ja tukea sitä mahdollisuutta, joka Libyan kansa saa eh, tavoitteiden toteuttamiseen, joka koskevat demokraattista yhteiskuntaa. Evestin Gaddafin täytyy luopua vallasta välittömästi. Hänen hallituksensa on menettänyt laillisuutensa eikä enää ole keskustelukumppani Euroopan unionille. Joten minkälaisia toimia neuvosto on hyväksynyt? Ensinnäkin mainitsisin sanktiot. 28. helmikuuta neuvosto hyväksyi ennätysajassa päätöksen, joka koski tiukkoja toimia hallitusta vastaan. Ja 10. maaliskuuta lisättiin sanktioita. Näihin sisältyi varojen jäädyttäminen, matkustuskielto, asessaarto ja sellaisten välinen viennin kielto, jota voitaisiin käyttää sisäiseen tukahduttamiseen, joten nämä menivät pitemmälle kuin ne toimet, joita esitettiin aiemmin hyötyssä YK turvallisuusneuvoston päätösosalmassa. Ja haluaisin myöskin ilmoittaa kolmannen elementin, joka liittyy kolmanteen sanktiokierrokseen, ulkoasian neuvoston antaman toimivallan pohjalta neuvosto hyväksyi tänään kirjallisessa menettelyssä Unkarin puheenjohtajavaltion esityksen siitä, että otetaan käyttöön lisätoimia, jotka koskevat EUn e- e- Libyan kansalaisia ja yksiköitä ja ja nämä on jo välitetty Libyan kansalliselle öljyyhtiölle. Unkari presidentinvaltiona on tehnyt kysy- ottanut kysymyksen myöskin energiahuollon turvallisuudesta ja ministerit keskustelivat poliittisen kriisin vaikutuksesta energiamarkkinoihin, energiahuoltoon ja turvallisuuteen. Sopivat, että EUlla on riittävästi kaasu- ja, öljyvarastoja, öljyn varastoja. Siitä huolimatta keskustelusta otettiin jälleen kerran esille Euroopan haavoittuvaisuus ja että tarvitaan voimakkaampaa yhteistä energiapolitiikkaa mukaillettuna toimenpiteet, jotka liittyvät eh, toiminta, tuotti, tuotiverkkojen eh, laajentamiseen neuvostelma tyytyväisyytensä YK on turvallisuusneuvoston päätösmasta 1973 ja korosti päättäväisyyttään osallistua sen toimeenpanoon. Neuvosto myös piti hyvänä Pariisin huippukokousta päättäväisenä toimenpiteenä päätösmän toimeenpanemiseksi. Kun EU-jäsenvaltiot ovat päättäneet toimia päättäväisesti yhdessä yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa, ennen kaikkea Arabiliiton ja muiden alueellisten asianosaisten kanssa – Tämä tulee antamaan täyttä tehoa näille päätöksille. Neuvosto hyväksyi myös päätöksen, joka koski sitä, että otetaan tuki YK päätöksellä, joka koski, joka koski sivinen suojelua. Ja viimeisessä vaiheessa EU täytyy auttaa Libyaa rakentamaan demokraattinen valtio ja kehittämään oikeusvaltiota. EU on, on valmis antamaan yhteisen ulko- ja puolustuspolitiikan puitteissa humanitaarista apua YK on virastolle, joka koordinoi humanitaarisia kysymyksiä niin, että YKlla on koordinoiva rooli. Tällaiset toimet vastaavat täysin YK on suuntaviivoja, jotka koskevat siviili- ja sotilassuojeluvälineitä. Korkeudusta on myöskin pyydetty kehittämään lisä, lisätoimia, jotka liittyvät 7.3. Kaikki pitäisi tehdä maailman laajassa yhteistyössä YK, Naton ja muiden toimijoiden kanssa. Korkea edustaja pitää edelleen yhteyttä YK pääsihteerin ja alueen maiden kanssa, mukaan luettuna Egyptiä ja Tunisia. Ja on todettu, että tämän prosessin pitäisi ottaa kiireellisenä asiana, jotta voitaisiin edelleen pohtia asiaa Eurooppa-neuvostossa tämän viikon lopulla. Sen lisäksi jäsenvaltiot ovat korostaneet vielä kerran solidaarisuuttaan niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita välittömimmin koskettavat muuttoliikkeet ja ovat toistaneet valmiutensa antaa tarvittavaa tukea tilanteen kehittyessä. Unkari puheenjohtajavaltiona on ottanut asian esille oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa, ottaa sen esille 24. ja 25. Otti siis 25. helmikuuta yhteinen toimi Hermes käynnistettiin. Frontexin puitteissa monet jäsenvaltiot ovat osoittaneet sille resursseja. Voisi myöskin mainita, mitä mainit, muuta on tapahtunut 23. helmikuuta. Presidentin käynnisti sivilien suojelun menettelyn, jolla käynnistettiin EUn kansalaisten evakuointi Libyasta. Sen pidätte mukaan, jos, joka on esille parlamentin päätösomassa, eli velvollisuus suojella. Unkarin puheenjohtajavaltiona tekee kaikkeensa koordinoidakseen työtä, jota toteutetaan ennen kaikkea ottaen huomioon pakolaiset ja muuttokysymykset. Tässä mielessä ministeri Martoni, Janos Martoni yhdessä komission sen Malmströmin kanssa on käymässä Egyptissä ja Egyptin rajalla Libyan suuntaan. Martoni kävi rajalla, keskusteli paikallisen viranomaisten kanssa ja lausunnossaan raja-alueella hän totesi, että ilman ilmaiskuja olisi syntynyt kestämätön tilanne. Tilanne on nyt hallinnassa, kiitos Egyptin viranomaisten. Kolmeen päivään ei ihmisiä ole tullut rajan ylitse. Jotkin libyalaiset ovat päättäneet palata takaisin Libyaan, mutta tilanne on edelleenkin epävakaa, emmekä tiedä, tuleeko siir- päästä edelleen siirtymään Libyasta. Tunisian Libyan komission jäsen Georgievan kanssa on puheenjohtajavaltionosta käynyt katsomassa, mikä tilanne on. Tilanne oli hyvin raskas. Siinä vaiheessa noin tuhat ihmistä tunnissa siirtyi Tunisiaan Libyasta tuolla rajalla. Evakuointi oli kaikkein tärkein kysymys 3. maaliskuuta ja on edelleenkin hyvin tärkeä asia. Jäsenvaltiot ovat myöskin palauttaneet EU, muita kuin EUn jäseniä pääasiassa siirtotyöläisiä. Unionin delegaation puuttuessa Unkarin lähettiläs Tripolissa on edustanut EUta ja hän on koordinoinut diplomaattisia toimia jäsenvaltioiden puolesta. Sitten eteläinen naapuruuspolitiikka. Euroopan neuvosto ylimääräisessä kokouksessa 11. maaliskuuta 2011 julisti, että demokraattiset kansanouset saamassa aikaan huomattavia muutoksia – eteläisessä naapurialueella ja luovat uutta toivoa, joka perustuu tuleva, mahdollisuuden tulevaisuudelle, joka perustuu demokratian moniarvoisuuteen, oikeusvaltion ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen. Tämä koskee pelkästään Libyaa. Meidän täytyy pitää mielessä Bahrainissa ja Jemenissä ollaan näkemässä samantyyppistä kehitystä. Meidän pitää olla selväsanaisia siitä, että aggressiota ei hyväksytä missään. Alueen maat itse päättävät tulevaisuudestaan – rauhanomaisessa ja demokratisessa meidän mielessä. EU tukee kaikkia toimia demokratian siirtymisessä ja antaa poliisissa tukea, joka mahdollistaa rauhanomaisen siirron ja myöskin sen, että talouden tuoton hyödyt jaetaan tasaisemmin. Talouden maat saavat taloudellista ja tukea, joka liittyy rajojen valvontaan ja välin, välineisiin – ja toimiin, jotka mahdollistavat maahanmuuttajien palautumisen, palaamisen lähtömaihinsa. Kesäkuun Eurooppa-neuvostossa on tarkoitus kehitellä kapasiteettia, jolla voidaan hallita maahanmuutto- ja pakolaisvirtoja. Eurooppa-neuvosto laajalti pitää hyvänä yhteistä tiedonantoa komissiolta ja korkealta edustajassa ehdottaa kumppanuutta, joka demokratian ja yhteisen vauraiden hyväksi eteläisellä merimen alueella, joka perustuu erilaisiin toimiin, jotka kokoavat yhteen kaikki EUn välineet. Neuvosto tulee tutkimaan esityksiä, jotka ovat tässä tiedonannossa, ja miettimään sitä, millä ehdoin EU voisi vahvistaa tukea kumppaneilleen. Ajatukset, joita sisältyvät tähän jotka edeltävät nopeita toimia, meidän täytyy lisätä kattoa Euroopan investointipankin toimille Välimeren alueen maissa, joissa on tapahtumassa poliittisia uudistuksia – ja parlamentilla tulemaan tässä myöskin tuulinsa ja luotan teidän yhteistyöhönne. Meidän täytyy myöskin hyväksyä komissionista, joka mahdollistaa sen, että Euroopan investointipankki voi uudelleen investoida FEMIP-varoja aiemmista hankkeista, tutkia myöskin sitä, miten Euroopan eläinrakennuspankki voisi toimia eteläisen naapurusalueella. Meidän myöskin hyväksyä esitys pan euro värimelisäännöistä, jotka koskevat alkuperää jotka olisivat välttämättömiä alueen jatkokehitykselle. Ja lopuksi kesäkuuhun 2011 mennessä pitää hyväksyä säännöt, joilla vahvistetaan Frontexin toimintakykyä. Se on ehdottoman välttämätöntä. Lopetan tähän, en aio puhua Japanista, koska meillä on uusi asia estyslistalla. Olin ehkä hiukan liian pitkä sananen, mutta on tapahtunut monia asioita ja halusin, että parlamentti sai mahdollisimman laajan kuvan kaikista kysymyksistä, jotka ovat olleet esillä. Kiitoksia. Herra Josef Manuel Parausa, puheenjohtaja. Kiitoksia puhemies, Rova Jöri, hyvät jäsenet. Niin kuin sanoin viime viikolla tälle parlamentille, mitä, mistä päätetään Eurooppa-neuvostossa 24.25. maaliskuuta, on todellinen muutostekijä taloudenhallinnon mielessä. Se on toisin sanoen kulmakivi vastauksessamme kriisiin. Siinä aloitetaan täysimääräisesti uuden taloushallinnon kehys ja toivottavasti Euroopan talous- ja rahaliitto, joka kävelee kahdella jalalla, siis sekä talous että raha, sen sijaan, että se nilkuttaisi. Kunkin jäsenvaltion talouspolitiikkaa pidetään asiana, jonka pitäisi koskea kaikkia jäsenvaltioita ja kaikkia toimielimiä. Ensimmäistä kertaa, kun meillä on eurooppalainen talouspolitiikan ohjausjakso, meillä on tämä vahva koordinaatio, jota tarvitaan äh, talouspolitiikoissa ennen kuin jokainen jäsenvaltio päättää omasta politiikastaan ja budjetistaan seuraavalle vuodelle. Ei ole pelkästään jälkikäteiskontrollia, vaan voidaan tehdä yhteisaikaa budjetti- ja talouspolitiikan kanssa samaan aikaan. Ensimmäinen ohjausjakso aloitettiin aiemmin tammikuussa tämän kasvututkimuksen, muistetaan sen kasvututkimuksen myötä, jossa on kymmenen prioriteettia tälle vuodelle, jotka on ankkuroitu vakaasti Eurooppa 2020 strategian kasvun ja työpaikkojen puolesta. Niillä pyritään saamaan aikaan finanssikonsolidaatio, korjata makroekonomisia epätasapainotiloja ja varmistaa rahoitusvakaus, jotka ovat kaikki edellytyksiä terveelle kasvulle. Ja nämä politiikat tietysti eivät saa aikaan itsessään kasvua, mutta on selvää, että ilman näitä ehtoja meillä ei ole sellaista kasvua, jota tarvitsemme, kestävää, mukaanottavaa kasvua. Euroa koskeva sopimus, josta valtioiden hallitusten johtajat sopivat euroalueelta, ja joka on avoin kaikille jäsenvaltioille, jotka haluavat tulla mukaan, heijastaa näitä prioriteettitoimia meidän vuosittaisessa kasvututkimuksessa, mutta nyt euroa koskeva sopimus, kuten sovittiin, on myös sopusoinnussa perussopimuksen kanssa täysin, ja se tuodaan täysin mukaan eurooppalaisen taloushallinnon järjestelmään. Jälleen kerran haluan kiittää tätä parlamenttia, koska uskon, että ne vahvat kannat, joita parlamentti otti, olivat hyvin tärkeitä, kun halusimme varmistaa, että yhteisölähestymistapa voitaisiin ottaa huomioon myös euroa koskevassa sopimuksessa. Sopimuksessa otetaan huomioon myös komission veroja koskeva työ ja finanssisääntely. Komissio tekee työtä ehdotuksen kanssa, joka koskee äh, rahoitussektorin verotusta. Jokainen jäsenvaltio, kun se toimeenpanee tätä sopimusta, niiden täytyy noudata komission suosituksia, kuten viime viikolla päätettiin. Ja siteeraan, kun päätettiin vaiheista, vakaus- ja kasvusopimuksessa neuvostoa odotetaan sääntönä noudattamaan komission suosituksia tai selvittämään kantansa kirjallisesti. Tämä on se periaate, 11. maaliskuuta periaate, se on hyvin tärkeä peri- poliittinen periaate, joka voidaan lisätä tähän tärkeisiin lainsäädäntöpäätöksiin, joihin on ryhdytty ja, ja niihin, joita te myöskin valmistelette. Hyvät naiset ja herrat, hyvät arvoisat jäsenet, finanssikonsolidaatioille päämäärä itsestään, mutta ilman sitä ei ole luottamusta, ilman luottamusta ei ole investointeja, ilman investointeja ei ole kasvua, mutta meidän tavoitteemme, kuten sanoin, olen sanonut sen parlamentissa usean kertaan aiemmin, tavoitteemme on kasvu, kestävä, inklusiivinen kasvu. Ja tähän tarvitsee myös parantaa liiketoimintaympäristöä, täytyy viimeistellä sisämarkkinat ja verotuksessa meillä on eri verokantoja ja sen vuoksi komissio on ehdottanut ja se on nyt jätetty tämä ehdotus sille, että olisi yhteinen konsolisoitu yritysverokanta. Sisämarkkinoiden, yhteismarkkinoiden täysi potentiaali täytyy saada käyttöön ja komissio ehdottaakin kohta sisämarkkina-aloitetta, jossa on nämä kymmenen prioriteettiehdotusta, jotta saadaan tämä paras valttimme eh, toimeen ja täytäntöön, jotta voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä. Meidän täytyy tehdä enemmän, jotta tukisimme työllisyyttä. Työvoiman liikkuvuutta tarvitaan enemmän, ei vähemmän. Tarvitsemme sitä, että tuetaan verokannusteen työntekoa enemmän ja tarvitsemme kasvua, joka johtaa eh, työllisyyteen ja voi parantaa työllisyyttä. Läheisessä yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa nyt sitten viimeistellään kansainvälisiä, anteeksi, lähentymisohjelmia, vakaisia lähentymisohjelmia, ja että meillä on selkeät kunnianhimoiset kansalliset ohjelmat, se on keskeistä sen kannalta, että miten ohjausjaksoja voidaan toteuttaa tehokkaasti, joten jäsenvaltioista nyt riittuu, että saadaan tämä huhtikuun mennessä, lo, lo, huhtikuun mennessä loppuun tämä työ. Haluaisin kiittää puheenjohtajamaata sen pyrkimykset, jotka johtivat menestyksekkääseen kompromissiin. Nyt alkavat neuvottelut parlamentin. Tiedän, että komissio voi luottaa vahvaan tukeen tästä talosta ja toivottavasti lopullinen sopimus saadaan kesäkuun kuuhun mennessä. Sitten uudet talouspoliittiset puitteet ovat täysin toiminnassa ja kaikkia sen välineitä voidaan käyttää jotta arvioidaan kansallisia budjetteja, vakaus- ja lähentymisohjelmia sekä kansallisia uudistusohjelmia vuoteen 2012 mennessä. Sitten lopuksi. Eurooppalainen rahoitusvakausrahasto ja pysyvä vakausmekanismi vuoden, vuoden 2013 loppuun mennessä. Niissä meillä on välineet turvata vakaus euroalueella kokonaisuudessaan, jos tarvitaan. Viime maanantaina valtiovarainministerit sopivat, että perustetaan eurooppalainen vakausmekanismi 2003 kesäkuusta lähtien, jossa on tehokas lainauskapasiteetti 500 miljardia euroa. Tämä on suuri askel eteenpäin Euroopan unionille ja sitä komissio on, kuten tiedätte, tukenut kovasti myöskin ehdotustemme myötäilemänä vakausmekanismin tuleva aikataulu. Siinä otetaan huomioon komission keskeinen rooli sekä sen vaikutukset Euroopan parlamentille. Komissiosta nyt riippuu, tai komissio arvioi yhdessä EKPn kanssa riskin olemassaolo rahoitusvakaudelle euroalueelle kokonaisuudessaan, ja se tekee analyysit julkisen velan kestävyydessä kussakin kyseenomaisessa äh, jäsenvaltiossa. Sitten lopuksi komissio on johtoasemassa, kun arvioidaan aktuaalista rahoitustarvetta edunsaajan jäsenvaltiossa, kuten myöskin, että mikä on vaaditun yksityisen sektorin osallistumisen luonne. Komissio myöskin ehdottaa neuvostolle päätöstä, jolla vahvistetaan makroekonominen sopeutusohjelma. Komissio yhdessä IMFn ja yhdessä EKPn kanssa on vastuussa siitä, että seurataan sitä, miten ehtojen noudattaminen onnistuu, jota vaaditaan sopeuttamisohjelmassa. Poliittinen ehdollisuus ja tiivistetty seuranta sopeutumisohjelmassa on johdonmukaista EUn seurantakehyksen kanssa ja siinä täytyy taata, että kunnioitetaan EUn, EUn menettelytapoja ja myöskin siinä, sitä myöten Euroopan parlamentin roolia. Tätä varten komissio pyrkii ehdottamaan asetusta, joka on siis parlamentin ja neuvoston asetus, joka perustuu artiklaan 136 perussopimuksessa, jossa selvitetään tarvittavat menettelytavalliset vaiheet, jotta voidaan vahvistaa Tämä politiikan ehdollisuus neuvoston päätöksissä ja varmistaa johdonmukaisuus EUn monen keskisen seurantakehyksen kanssa. Neuvosto ja komissio informoivat Euroopan parlamenttia säännöllisesti operaatioista ESMn puitteissa. Hyvät jäsenet, haluan vain vahvistaa sen, mitä sanottiin kirjeessä komission jäsen Rehniltä ja Junckerilta. Teille, hyvä puhemies Pusek, Joten mielestäni lopussa, lopulta meillä on nyt sopimus, joka on sopusoinnissa yhteisölähetymistavan kanssa ja haluan jälleen kiittää parlamenttia sen sitoutumisesta tähän lähestymistapaan. asiassa jäsenvaltiot ovat tunnustaneet keskinäisriippuvuutensa kansantalouksissa. Tässä on tehty jo paljon pankkijärjestelmän puolesta, mutta tässäkin täytyy tehdä paljon. Terve pankkijärjestelmä on ennakkoehto kestävälle taloudelliselle elpymiselle. Seuraava EU-laajuuden pankkistressitestikierros saadaan käytiin ensi kuukautena tämän uuden EBA-viranomaisen kanssa. Avoimuus on keskeistä, niin että politiikan tekijät ja investoijat voivat tehdä valistuneita arvioita ja tarvitaan myös sitä, että tehdään nämä välttämättömät päätökset ja jatkotoimet päättäväisesti. Nyt kun Rova Jöri, edustajan puhe, Unkarin puheenjohtajamaata, on käsitellyt asioita, niin en, en käsittele Libyan asiaa. Mutta meillä on ollut keskeinen rooli, kun Euroopan vastausta on koordinoitu tähän eskaloituneeseen humanitaariseen kriisiin Libyan rajoilla. 30 miljoonaa euroa mobilisoitu pakolaisille ja äh, kuten tiedätte, meillä on monia tiimejä siellä kentällä ja meillä on läheiset yhteydet äh, alkuperäismaihin ja avuntantajamaihin. Siviili pelastuspalvelu komissiossa edelleen jakaa jäsenvaltioiden toimia ja läheisessä yhteistyössä Malmströmin kanssa, Gergievan ja Unkarin kanssa ollaan oltu hyvin aktiivisia tässä asiassa. lentokieltoalueeseen liittyvät toimet, jotka liittyvät 1973 eh, päätöslauselmaa YKssa ovat hyvin tärkeitä, kun halutaan antaa humanitaarista apua tehokkaalla tavalla niille, jotka tarvitsevat joko rajoilla tai Libyan sisällä. Se on saanut uutta toivoa aikaan ja myöskin, että täytyy suojella siviilin henkiä. Lyhyen aikavälin haasteet se hyvin nopeasti muuttuvassa ja kompleksisessa tilanteessa emme kuitenkaan myöskään kadota näkövistämme pitkän aikavälin tavoitetta, että meillä olisi alue, joka on vauras ja demokraattinen, joka perustuu komission aloitteeseen asiaan liittyvien komission aloitteiden kanssa. Tässä täytyy koordinoida myös Japanin apua ja olemme vahvistaneet läsnäolomme siellä kentällä. Siellä on siviilipelastuspalvelutiimejä ja muita asiantuntijoita. Erityisesti ydinasioissa on tärkeää oppia läksyt näistä Japanin tapahtumista sen vuoksi komissio on ehdottanut, että arvioidaan uudelleen ydinlaitosten turvallisuutta ja turvallisuusarvioita ja stressitestejä kaikille ydinlaitoksille Euroopassa. Stressitestit pitäisi toteuttaa kaikissa naapureissamme ja IAEn vastuun alaisuudessa. Toivon tietysti, että neuvosto vahvistaa tämän lähestymistavan. Hyvät jäsenet, kuten näette, meillä on hyvin täysi toimintaohjelma ja esitystä seuraavalle Eurooppa-neuvoston kokoukselle ja komissio on tehnyt kovasti työtä, jotta se voisi kehittää tätä kattavaa eurooppalaista vastausta kriisiin ulko, rajojemme ulkopuolella, mutta myöskin koskien taloudellista tilannetta. Yhdessä Euroopan parlamentin kanssa me olemme keskeisessä osassa kattavan vastauksen toimeenpanosta talouskriisiin. Teemme tämän aina Lissabonin sopimuksen hengessä. Eli läheisessä koordinaatiossa parlamentin kanssa ja voitte olla varmoja, että tässä vastaamme huutoomme. Kiitoksia. Thank you, Mr. President. On of... Kiitoksia puhemies. Sitten ryhmäpuheenvuorot. EPP-ryhmäpuheenvuoro puheenjohtaja Joseph Daul puhemies, arvoisat kollegat. Huippukokous äh, on äh, kokoontumassa äh, aika jännittyneessä kansainvälisen, jännittyneen kansainvälisen ilmapiirin vallitessa. Ihmishenkiä menetetty ja on vaikea päättää, miten pitää toimia Välimeren alueen suhteen, kun Bahrainin tapahtumat ja myöskin tämänpäiväiset Jemenin tapahtumat ovat täysin odottamattomia. Niillä on vaikutusta Eurooppaan. Japanin dramaattinen tilanne on asia, jota Euroopan kansalaiset ovat läheltä seuranneet. Ihmiset ovat joutuneet kärsimään, monet menettäneet perheenjäseniään Fukushiman ydinvoimalan tilanne on myöskin äärimmäisen huolestuttava ja kaikki pelkävät, että jotain vastaavaa tapahtuu myöskin täällä. Nämä tapahtumat ovat luonteeltaan sellaisia, että kaikkien ydinvoimamaiden on mietittävä asiaa ja Euroopan unionin on nyt nopeasti käynnistettävä keskustelu ydinvoimaturvallisuudesta ja ylipäätään energia, <clears throat> energiahuollosta. Toivomme, että tämä otetaan jo seuraavassa täysistunnossa esiin. Huippukokous on päättänyt YK turvallisuusneuvoston päätöslauselman nojalla ryhtynyt toimenpiteisiin Libyassa ja tällä tavoin useampikin Euroopan unionin jäsenmaista osallistui interventioon, niin kuin Brysselissä jo viimeksi puhuttiin. Oma ryhmäni toivoo, että Välimeren strategia vahvistetaan ja me haluamme luonnollisesti sen puitteissa pakottamatta yhtään mihinkään auttaa ihmisiä Välimeren alueella. Viime viikon huippukokouksen jälkeen, sen jälkeen kun asia valmisteltiin, on syytä tarttua uudemman kerran taloudellisiin kysymyksiin. EPP on täysin valmis tukemaan euroa ja kaikkia niitä mekanismeja, joita viime vuonna otettiin käyttöön esimerkiksi Irlannin tilanteen yhteydessä. Tämä edellyttää kuitenkin jäsenmältä valtavaa vastuullisuutta, koska kyse on ennen näkemättömästä kriisistä sen jälkeen, kun euro otettiin käyttöön. Me painotamme kuitenkin sitä, että poikkeukselliset olosuhteet, jotka johtuivat kansainvälisistä rahoitusmaailman ongelmista eivät kuitenkaan johtaisi tilanteeseen, jossa jatkuvasti annetaan poikkeuksia ja niitä suodaan. Meidän on toimittava yhteisöpohjaisesti ja käytettävä hallitusten välistä yhteistyötä näissä kysymyksissä vain poikkeustapauksissa. Puheenjohtaja Barroso on <clears throat> nähtävästi ottanut äh, saman linjauksen ja se onkin välttämätöntä, jos pyst- jotta pystymme luotsaamaan Euroopan unionia eteenpäin. Sama koskee myöskin äh, herra Van Rompuyta. Perjantaina äh, sovitaan europaketista ja niistä toimenpiteistä, joita tulevina kuukausina tarvitaan, jotta sosiaali- talous- ja rahapolitiikkaa voidaan noudattaa tiukkoissa puitteissa eri jäsenmaissa. Tämä edellyttää sitä, että Euroopan kansalaiset myöskin hyväksyvät sen ja oikeuttavat tällaisen toiminnan. Se edellyttää sitä, että investointeja voidaan tehdä yrityksissä verotuksen suosiessa tällaista toimintaa. Taloushallintopaketti on asia, johon Euroopan parlamentin kanta odotetaan, koska kyse on yhteispäätösmenettelyn piiriin kuuluvasta asiasta. Myöskin työllisyyskysymykset ovat elintärkeitä ja nyt ollaankin ryhdytty toimiin, jotka vievät meitä oikeaan suuntaan. Yhteisen puitteissa meillä on mahdollisuus saada aikaiseksi hyvä pohja näille toimille. Thank you, Mr. President. On behalf of... Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten sosialistien demokraattien ryhmän ryhmäpuheenvuoron puheenjohtaja Schulz, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aluksi herra komission puheenjohtajalle sydämiset onnittelut syntymäpäivän johdosta. Teillä on oikeus et, siihen, että teitä onnitellaan syntymäpäivän johdosta. Niin, pidän sitten kiinni sitä, että ne on 15 sinut, sekuntia, jotka menivät tähän onnitteluun, lisätään minun puheaikaani. Ei pidä olla nyt liian kohtelias kuitenkaan edes komission puheenjohtajalle. Minä en voi olla yhtä iloinen kuin te tästä huippukokouksesta. Minusta se on huippukokous, joka tapahtuu Euroopan unionin huonoimman vaiheen, huonoimman olotilan aikana lähdetään liikkeelle Libyasta. Harvoin on näin epäsystemaattisesti valmisteltu mitään tointa. Ja nyt mahdoll- diplomaattisen katastrofin lisäksi tämä toivottavasti kuitenkaan ei, mutta mahdollisesti päättyy sotilaiseen katastrofiin. Eurooppa menee kaiken maailman suutiin ja jäsenenokas Turkki estää kaiken. Kiitoksia vain ja onnittelut tästäkin. Me olemme tilanteessa, jossa on syytä tehdä yhteenvetoa. Kriisi on kestänyt jo vuoden ja vuoden ajan tapahtuu sama prosessi. Se, mitä on välttämätöntä, kiistetään aluksi, jotta neljä, viisi kuukautta myöhemmin tunnustetaan, että se on välttämätöntä. Ensin sanottiin, että kreikkalaisten on otettava itse itseään, meidän tarvitsee auttaa heitä, neljä kuukautta myöhemmin pelastusmekanismi. Me emme tarvitse mitään pelastusjärjestelmää neljä kuukautta myöhemmin. Me tarvitsemme lisää rahaa. Me emme halua mitään eurojoukkovevakirjoja. Ne ovat hölynpölyä. Keskustelua kaikkialla niistä. Ja ne tulevat. Olevakirjat tulevat ehkä neljän kuukauden viiveellä, mutta ne tulevat. Me emme tarvitse mitään talouden hallintaa. Ei Eurooppa tarvitse mitään talouden hallintaa. Samat ihmiset, jotka sitä väittivät jatkuvasti, nyt Euroopan neuvostossa juhlivat sitä, että saadaan talouden hallinta, eikä heitä edes hävetä se. Se, että he sanovat päinvastaista ja tekevät jotain muuta kuin mitä ovat ilmoittaneet tekevänsä. He, ehkä me nyt jo pelastaneet yhteisön menet, yhteisöllisen menettelyn. Ehkä saitte mennä tukemme siinä, varoissa se ei ollut mikään syntymäpäivälahja. Tämä menetelmää täytyy puolustaa koska on tulossa niin paljon monia muita menetelmiä, joita rouva liittokansleri Merkel nyt nimittää uudeksi eurooppalaiseksi menetelmäksi. Silloin tapahtuu juuri se, mitä minä kuvasin. Kaikki tekevät sitä, mitä tekevät, ja sitten seuraavana päivänä tekee muuta kuin mitä ilmoitti tekevänsä edellisenä päivänä. Se on todellisuutta. Ei meillä ole mitään euron kriisiä. Meillä on hallitusten eurovyöhykkeen hallitusten kriisi. Portugalissa me kaikki puhumme, me kaikki toivomme, että hallitus, joka on vienyt lävitse todella kovia toimia, tämä hallitus muuten samanlainen kuin Kreikassa toimii usein jopa omia valitsijoitaan vastaan ja joutuu saman aikaan näkemään, miten oppositiopuolueet toimivat täysin vastuuttomasti samaan aikaan. Saksassa valtiovarainministeri sanoi olevansa Eurooppa myönteinen ja pari päivää ennen huippukokousta sulkee paketin ja sitten ulkoministeri ja liittokansleri menevät sanomaan, että asiasta pitää vielä keskustella uudestaan. Viime perjantaina minulla oli tilaisuus keskustella monien Euroopan rahamaailman johtavien ihmisten kanssa siitä, onko euroon luottamusta. Vastaus Frankfurtissa Mukana oli muun muassa Euroopan keskuspankin pääjohtaja, euroryhmän johtaja ja monet muutkin johtavat pankkialan ihmiset sanoivat, kyllä, euro on vakaa valuutta. Euro nauttii luottamusta ja me luotamme euroon, mutta me emme luota hallituksiin niissä valtioissa, jotka tukevat euroa, sillä miten voi luottaa hallitukseen, jonka sana ei kestä kolmea päivää? Se on ongelma. Se on ongelma, jonka kanssa me Euroopassa olemme tekemisissä. Kurssi on väärä. Euro on vahva valuutta. Euro myös ilmentää eurovyöhykkeen talousvoimaa kilpailussa muiden mainosien kanssa. Kun euro otettiin käyttöön, sen suhde oli dollarin 1,17 dollari 17. Katsokaa, missä euro nyt on. Euro on vahva valuutta maanosien välisessä talousvyöhykkeiden kilpailussa, mutta sisäisesti sitä epävakautetaan siksi, että ei ole vakaata hallinnollista menettelyä. Siksi yhteisöllinen menetelmä ei ole pelkästään keskustelun kohde Euroopan parlamentissa, vaan se on perusta sille, että vakautetaan valuutta, joka ilmaisee eurovyöhykkeen valtaisaa taloudellista voimaa. Tuo taloudellinen voima vain ei voi täysin tulla esiin, koska sitä hallinnoivat ihmiset, jotka pitävät tärkeimpänä seuraavien osavaltiovaalien mielipidemittauksia kuin Euro- Eurooppaa. Minusta se on todellisuutta. Minä toivon, että kaikki menee hyvin. Toivottavasti teidän ilmoituksenne toteutuvat. Minä toivon, että me saamme menestyksekkään huippukokouksen. Mutta minulla on epäilykseni, ja rehellisesti sanottuna minä pelkään, että edelleenkin saamme nähdä samaa, mitä olemme nähneet jo vuoden ajan. Olen pahoillani, asia on sanottava näin. Tällaista kömpelöä Euroopan unionin johtamista. Dankeschön. Kiitokset ja seuraavaksi herra Verhofstadt, neljä minuuttia, neljä ja puoli minuuttia. Kiitokset puhemies, komission puheenjohtaja täällä äh, on nyt äh, useita henkilöitä ympärilläni, jotka sinänsä äh, hyväksyvät teidän ehdotuksenne, mutta jokaisella näyttää olevan jotain kriittisiä kommentteja kuitenkin liittyen taloushallintoon. Onko Eurooppaa varten valmisteltu paketti nyt sopiva? Onko se, se paketti, se valmistelutyö, joka synnyttää taloushallintaa. En usko, että näin on. Ja kuitenkin Euroopan komissio johtaa tätä. Jäsenmaat, itse asiassa en itse tätä keksi, vaan 11.3. on laadittu teksti, joka on määrä hyväksyä huomenna ja ylihuomenna. Siinä todetaan, että tavoitteista päättävät hallitukset ja pää, valtioiden päämiehet. Ja että myöskin seurantaa toteuttavat äh, jäsenmaiden hallitukset ja päämiehet. Eli näyttää siltä, että neuvostolla on kaikki valta hallussaan. Onko tämä nyt Lissabonin sopimuksen mukaista? Ei tämä on seikka, joka vie pohjan pois koko strategialta. No, Mielestäni teidän on todella nopeasti nyt valmisteltava todellinen yhteisöpohjainen taloushallinnointipaketti, jonka taakse koko äh, komissio asettuu. Älkääkä esittäkö äh, valmistelematonta pakettia neuvostolle. Se, että äh, taistelua on vietävä eteenpäin, on totta, mutta sitä kannattaa käydä meidän kanssamme ja edistää meidän kanssamme, koska muutoin euro ei tulevina vuosina eikä ainakaan kuukausina vakaudu. Sitten toinen seikka, joka liittyy arabimaailman muutoksiin ja keskusteluun, jota viikko sitten täällä käytiin. Käsittääkseni voidaan jo tehdä ensimmäinen tilannearvio Euroopan toiminnasta – ja tämä tilannearvio on vielä jonkun verran sekava. Varmasti muistatte, että aluksi ei oltu kovinkaan innokkaita puhumaan koko arabimaailman mullistuksista, koska puhuttiin islamin noususta ja, ja tämän tyyppisistä seikoista. Sitten Libyan, yhteydessä kuitenkin annettiin osoitus siitä, että eurooppalaista yhteneväistä rintavaa ei löytynyt. Ja kuitenkin, kun on kyse Euroopan unionin turvallisuudesta, kaikki maat eivät olleet samaa mieltä. Kolme puolsi loput loput taas vastustivat ja kolme äänesti tyhjää. Kuitenkin unionin sopimuksen 34 artiklassa todetaan, että ulkopolitiikan saralla on velvollisuus toimia yhteistyössä koordinoidusti. Näin ei kuitenkaan mielestäni tehty ja 34 artikla jätettiin kokonaan huomiotta. Ja vielä kolmas asia, jonka nyt totean. Mielestäni Rova Astonin olisi ollut hyvä olla paikalla tänään, kun teemme näin tärkeitä päätöksiä. Tämä on osoitus Euroopan unionin strategian puutteesta, kun puhumme arabimaailman äh, muutoksista ja äh, kapinoista. On aivan uskomatonta, että perjantaina ja, ja maanantaina herra Kopöfö, joka on Rova Hastonin äh, kumppaneita. Hän totesi, että meidän on syytä ymmärtää ja käsittää Bahrainin tilanteen merkitykset merkitys. Ja kuitenkin 200 ihmistä haavoittui ja neljä henkeä menetti Bahrainissa äh, henkensä. Euroopan unionin ulkopolitiikka, äh, ulkoministerit äh, kokoontuivat maanantaina ja mitä he sitten totesivat? Kyse oli Bahrainista ja siinä yhteydessä esitettiin, että mielenosoitteen olisi nyt pitäydyttävä kaikesta väkivallan Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa nähtävästi sitä, että kadulla mieltä osoittavat kansalaiset saavat vapaasti kuolla. Eli nyt perään kuulutan Rova Astonin läsnäoloa täysistuntoon – hänen on selitettävä ja selvitettävä, mitä strategiaa käytetään Libyassa, Syyriassa ja, ja Bahrainissa ja muissa maissa ja kenen kanssa toimintayhteistyössä. yhteistyössä. Tällaiset kannanotot, joita Euroopan unionin eri johtajat ovat yksittäin ottaneet, eivät riitä. Kiitos Seuraavaksi herra Zardil. Kaksi minuuttia. Rouva puhemies, valitettavasti täytyy sanoa, että epäillä, että tuoko tämä Euroopan neuvoston mukanaan vaarallisia muutoksia, pitäisikö siitä olla huolestuneita. Niin kutsuttu Euroopan taloushallinto, koordinointi, vakaus euroalueelle. Siinä puoletaan EU-laajuista verolähentymistä ja finanssi yhtenäistämistä. Parlamentti valitettavasti on ollut tässä aktiivisessa osassa. Haluan sanoa selvästi, komission ehdotus yhteisestä konsolidoidusta verokannasta yrityksille, se on riski, riskialtis askel, se saattaa ajaa liikeyrityksiä pois ja se saattaa olla vahingollista taloudelle. Tässä on menty liian pitkälle ja se täytyy pysäyttää ja mitä on myös nähty viime päivinä, oli yritys joissakin jäsenvaltioissa tehdä väliintulo muiden finanssi- ja rahoitussuvereniteettiin. Viittaan tässä äh, hyvin häpeälliseen Irlannin kiusaamiseen. Tätä ei saa antaa tapahtua enää. Libyasta. Tapahtumat siellä ovat jälleen muistuttaneet meitä siitä, että ei pitäisi odottaa liikaa niin kutsutulta Euroopan yhteiseltä ulko- ja turvallisuuspolitiikalta. Kansalliset johtajat, ei EU-johtajat, ovat osoittaneet kansainvälistä johtajuutta. Pääministeri Cameron ja presidentti Sarkozy ovat ajaneet läpi päätöksiä, ei EUn edustajat. Ja mielestäni se osoittaa selvästi, että on rajansa integraatiolle tällä alueella, mutta ei pelkästään tällä alueella, ei minkään jäsenvaltio sen pitäisi tuntea, että sen pitäisi tehdä enemmän kuin minkä se tuntee oikeaksi. Se, on, se koskee yhtä hyvin ulkopolitiikkaa kuin taloutta. Euroopan pitää olla joustava edelleen, kun mahdollista, eikä sitä pitää ajaa integrationistisen dogman perusteella. Se on selkeä, se on ymmärrettävää ja toivon, että Eurooppa-neuvosto ottaa tämän huomioon. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Willy Blanders vihreistä, kaksi ja puoli minuuttia. puhemies. Herra Barroso en ole enää täällä, mutta hän kuitenkin totesi, että luottamus on kaiken perusta. Entä Euroopan unionin kansalaiset, ovatko he edelleenkin luottavaisia, kun näemme, mitä Fukushima ydinvoimalassa tapahtui? Nyt on tehtävä muutos. Me emme voi enää jatkaa samalla linjalla, emmekä voi myöskään hyväksyä sitä, että epätasa-arvo lisääntyy ja hankalat elinolosuhteet kasvattavat, kasvavat jatkuvasti. Ei tällaista, ei voida hyväksyä. Euroopan kansalaiset eivät voi tällaista allekirjoittaa. Meidän on pyrittävä saatamaan lisää työllisyyttä ja, ja velkakierre on katkaistava. Euroopan unionin kansalaiset tietävät sen ja toimia edellytetään nyt sekä johtavilta tahoilta, yrityksiltä, että myöskin itse kansalaisilta. Eilen puhuttiin siitä, miten tärkeää on, että lähdemme liikkeelle, vaikka asia olisikin sinänsä monimutkainen. Mehän lähdemme aina liikkeelle samasta. Julkiset varat joutuvat heti leikkauksen kohteeksi. Ja myöskin työmarkkinoita asetetaan entistä jousta, yritetään joustaa, löytää liikaa joustoa työmarkkinoilta, joten tämän tyyppiset lähestymistavat eivät sovi meille. Ne ovat kasinopolitiikan peruspilareita. Eli nämä kaikki aloitteet, joita tänään käsittelemme, eivät tyydytä kansalaisia. Esimerkiksi transaktiovero, energiavero, yritysverotus, nämä ovat asioita, jotka on otettu vahvistetulle pohjalle. Ja vielä tähän liittyen petosten vastainen kamppailu sekä veronkierton vastainen kamppailu, nämä voisivat olla sinänsä hyviä toimia. Sitä paitsi ylipäätään, jos ajattelemme emun toimintaa, se oli alun alkaen on, onnistunut ja menestyksekäs paketti, mutta nyt jäsenvaltioiden omat yksityiset intressit ovat vieneet siltä pohjaa pois. Entä sitten äh, paljon puhutut äh, stressitestit, mielestäni sekään ei ole riittävä. Me tarvitsemme sitovia sääntöjä ja tästä puhuttiin jo vuonna 2009 alussa. Me emme voi enää edellyttää, että kansalaiset hyväksyvät kaiken. Ei. Luottamus on todella vaakalaudalla. Ja jos me ylipäätään haluamme tehdä jotakin ja pyrkiä olemaan myönteisiä. Meidän on saavutettava takaisin luottavuus. Kiitokset ja seuraavaksi kolme minuuttia herra Luotar Breski Kuesta. Hyvät kollegat, talous- ja rahaliitto ilman tehokasta talouspoliittista koordinointia ei toimi. Vakaus- ja kasvuvimus ei ole toiminut. Tästä ovat monet asiantuntijat yli puoluerajojen yhtä mieltä. Ongelmallista on, että politiikka ei näytä olevan kuitenkaan läheskään niin pitkällä vielä. Todellakaan ei ole näkyvissä mitään uusia politiikan malleja. Kolmen prosentin raja vakaussopimuksessa on vuodesta 1999 tullut rikotuksi 73 kertaa 56 kertaa sitä ei olisi pitänyt hyväksyä lainkaan sopimuksen mukaan, mutta kertaakaan ei ole seurannut rangaistuksia. Nyt ei pidä muuttaa sopimusta, joka ei toimi, vaan sitä pitää panna paremmin toimeen, jos ylipäätään. Totta kai jokainen yrittäjä, jokainen ihminen tietää, miten tärkeää on harjoittaa kestävää taloudenpitoa. Ajattelen taloudellista hallintaa ja vakausmekanismia, on pelättävissä, että kysymys on pelkästään säästämisestä. Mutta se on muuta kuin kestävä taloudenhoito. Mikään valtio, joka on velkaantunut niin pitkälle, että on lähes maksukyvytön, ei voi päästä velkaloukusta, jos se edelleen joutuu rahoittamaan toimintansa korkeakorkoisilla luotoilla. Säästävä valtio miten tahansa, velkaantuminen kasvaa jatkuvasti ja sitä enemmän, kun palkkoja, työttömyyskorvauksia ja eläkkeitä alennetaan, eläkeikää korotetaan ja investointeja koulutukseen ja muuhun joudutaan vähentämään. Sillä jos kukaan ei pysty kuluttamaan, silloin romahtaa tuotantokin kasvu- ja vakaussopimuksen tiukentaminen eikä tiukka tulevan vakausmekanismin ehdollisuus ei ole sellaista, että se johtaisi tulokseen. Mitä selkeämmin pitäisi ottaa esille koko toimenpidepaketissa on viittaus siihen, että tarvitaan lisää investointeja juuri niissä valtioissa, joita kriisit uhkaavat, nimenomaan pidentämällä luottoja alentamalla korkoja. Se, että tarvitaan sitä, että vähennetään eroja tasaiden e- välillä, se ei voi merkitä sitä, että heikosti menestyvät valtiot takavat niin kuin tähänkin saakka ja vahvat taloudellisesti valtiot niin kuin tähänkin saakka. Ei riitä se, että mainitaan sana solidaarisuus ja kuitenkin unohdetaan se, että on katsottava, että äh, näiden ylijäämät ovat asia erikseen ja löytyvät varat ovat eri asia erikseen. Kiitokset. Ja sitten herra Salavrakos, kaksi minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies. Se, mitä herra Barroso täällä julisti, on perustavanlaatuinen ehdotus eurooppalaisen taloushallinnon vahvistamisesta ja euron vakaudesta. Eli nopeutetaan Euroopan talouden ohjaamista. Herra Paroson mukana on herra Rehn ja politiikka on hyvin menestyksekästä ja pidämme sitä positiivisena. Toivomme kuitenkin, että kun puhutaan näistä haasteista, niin todellakin voidaan ne täyttää, jotka Euroopalla on nyt edessään. Markkinat ovat tällä hetkellä valitettavasti ongelma uusi talouspolitiikan hallinto tulee hyvin vakavan kriisin aikana, jossa jäsenvaltiot ovat velkaantuneet. Minun näkemykseni mukaan, että että jos Yhdysvalloissa lähdetään toimenpiteisiin, niin miksi Euroopassa ei voisi lähteä että todella voidaan luoda uusia pääomisia ja tuemme asianmukaisia tukimekanismeja. Nämä eivät ole tietysti mitään kypsiä ajatuksia, että, vielä, että siihen vielä tultaisiin. Mutta tietysti täytyy painottaa sitä, että Euroopan unioni on pakotettu saamaan aikaan uusia järjestelmiä. Nyt on ihan toiset olosuhteet ja paineet ovat kovat. Jos ei ole jäsenvaltioiden tukea ja uutta Euroopan talouden hallinnon järjestelmää, niin asioita on vaikea toteuttaa. Nyt täytyy sitten tehdä yleistason päätöksiä ja uskon, että neuvoston päätös euro, euroa koskevasta sopimuksesta. Yleisellä tasolla tietysti olemme samaa mieltä ja vahvistamme sen ja toivomme, että euro on edelleen vakaa valuutta. Mutta, rouva puhemies, ei pidä taata pelkästään vakautta euroalueella, vaan että saadaan aikaan myös kilpailukykyä ja hyvä kehitystaso. On tärkeää, että työpaikat säysyvät Euroopan kansalaisille ja ennen kaikkea nuorille ihmisille. Meillä täytyy saada järjestettyä nuorille ihmisille mahdollisuuksia. Kiitos yrittäjät. Herra Martin. President. Puhemies, palavana Euroopan puolustajana ja niin näkevät suurin osa minun puolesta miljoonasta äänestäjästänikin. Minun on hyvin vaikea hyväksyä tämä pakkotilanne, johon me ajautuneet. Kyllä, me tarvitsemme vakautta. Meidän täytyy tehdä jotakin keinottelua vastaan. Toisaalta se tapa, jolla asiaa edistetään, on jälleen kerran syy ottaa esille Euroopan demokratian vaje. Minusta tämä vaikuttaa enemmän hätätilalainsäädännöltä kuin siltä, että mitä odottaisi kehittyvältä Euroopalta. Siksi tuin vasemmiston tarkistusesitystä 43, jossa vaadittiin todellisten äh, perussopimuksen muuttamismenettelyn käyttämistä tilanne on se, että hätätilanteessa nyt tehdään jotakin, mikä tulee laajentamaan kansalaisten välistä eroa yhä enemmän. Ja haluaisin myös käyttää tilaisuutta torjua mitä päättäväisemmin sen, mitä Martin Schulz täällä sanoi tässä talossa minusta. Kiitos herra Martin. Seuraavaksi siirrymme muihin puhujiin. Ja herra Salafranka, kaksi minuuttia ensimmäisen. Kiitos puhemies. Nyt pyrimme <clears throat> kokeilemaan Lissabonin sopimuksen kautta käyttöön otettuja mekanismeja. Eilen äh, korkean edustajan kanssa korostettiin äh, Euroopan unionin toimia. Jarva Aston puhui siitä, että että 1970 äh, YK äh, turvallisuusneuvoston päätöslauselman toteuttaminen ja yhteistyö Euroopan neuvoston sekä Arabiliikan kanssa on välttämätöntä, näin Rova Aston totesi eilen. Kuitenkin Euroopan unionin kansalaisten julkinen mielipide on ehkä jäänyt äh, vähemmälle huomiolle. Herra Verhofstadt on täysin ohjeessa. Miten, oikeassa. Miten voi olla mahdollista, että tässä vaiheessa neljä maata jotka eivät pysty äänestämään samalla tavalla, vaikka ne ovat kuitenkin turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä. Miten tällainen voidaan hyväksyä? Jos on epäselvää, kuka noudattaa turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa, NATO, Euroopan unioni vai mikä taho, Arabiliika vai? On aivan selvää, että meillä on vielä paljon tehtävää, kun puhumme yhteisestä koordinaatiokyvystämme ja samaten myöskin päätöksentekoprosessiin liittyy paljon oppimista. On olemassa elokuvaa, jossa todetaan, että loppujen lopulta kaikki päätökset tehdään Pariisissa. No näyttäisi siltä, että nyt on näinkin käy, nyt taas on käynyt niin. Aika nopea päätös tehtiin ja näyttäisi siltä, että Ranska toimi taas etunenässä. Nimittäin ranskalaiset kutsuivat koolle kokouksen, jossa tehtiin päätökset, mutta toisaalta tietysti ole mitään olisi tehty, Gaddafin joukot etenisivät entisestä. ja Kiitokset. Seuraavaksi herra Vigenin уважаеми колеги! бих искал да се концентрирам малко повече върху една от горещите теми, която ще бъде обсъждана. haluaisin keskittyä vähän enemmän yhteen hyvin polttavaan asiaan, josta pitäisi keskustella huomenna. Ja se on Libyan tilanne. Olette aivan oikeassa, jotka olette puhuneet ennen minua, että viimeiset, viimeaikaiset tapahtumat ovat näyttäneet aika kaaukselta EUn kannassa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa erityisesti se, että jotkut jäsenvaltiot ovat tässä koalitiossa mukana. Ilmeisesti ei ole mitään sopimusta Naton sisällä. Kaikki tämä sen lisäksi, että luodaan paljon sekaannusta kumppaneidemme keskuudessa siitä, että mitä haluamme saavuttaa. Niin tästä tulee epävarmuutta myös yleisen mielipiteen keskuuteen. Ja tässä ikään kuin menetetään usko siihen, että oltaisiin tilanteen tasalla siinä suhteessa, mitä meiltä odotetaan eteläisellä välimerellä. Haluaisin kovasti nähdä, että Eurooppa-neuvosto tekee selkeitä päätöksiä nyt tulevina päivinä Libyasta, mutta ei pelkästään siitä. Puhutaan Jemenistä, Bahrainista, Syyriasta jossakin mielessä, jossa kehityskulut ovat samanlaisia. Ikään kuin kadotetaan silmistä se, että mitä teemme Libyassa. Siitä myöten arvioidaan myös, mitä tehdään muissa osissa tätä aluetta. Eurooppa-neuvoston täytyy todellakin sanoa itselleen, että mitä se haluaa saavuttaa Libyassa. Ja vasta kun tähän kysymykseen on vastattu, niin sitten se tietää, että miten se voidaan saavuttaa. Ja sitten täytyy olla selvillä siitä, että Libyan tilanne vaikuttaa kovinkin vahvasti naapurimaihin, jos Libyan tilanne jatkuu tällaisena kuin se on nyt. Tunisia, Egypti, ei pidä hoitaa pelkästään tätä välitöntä humanitaarista kriisiä, vaan myös elpymistä, talouden elpymistä tämän vaiheen jälkeisenä aikana. Kiitokset edustaja Lambsdorff seuraavana. Kiitos puhemies. Täällä on sanottu, että euro ei ole kriisissä, vaan kriisissä ovat jäsenvaltiot, jotka ovat tehneet velkaa. Se on kriisin ydin, vastuuton velanteko vuosien ajan. Se on se, mikä nyt pitää muuttua. Siksi on aivan oikein, että vakausmekanismiin liittyy tiukkoja ehtoja. Ja siksi on aivan oikein, että tähän sitten pelastusmekanismien kanssa tapahtuu niin kuin on tapahtunut. Ja siksi on oikein, että Irlanti ei saa alentaa vel- korkotasoa velanteon täytyy loppua. Nyt kuulemme sosiaalidemokraatoilta sen, että on hyviä ja huonoja velkoja. Totta kai investoinnit ovat eri asia kuin kulutus, mutta jossakin vaiheessa liian monista, liian suurista määrästä hyvää velkaa tulee huonoa velkaa. Me tarvitsemme tiukkaa taloutta. Euron sopimus, siinä on aivan liian vähän yhteisöllistä menetelmää, olen tässä täysin yhtä mieltä. Vielä sitten Libyasta. Neuvosto on tukenut päätösomaa 1973, pitää katsoa eteenpäin. Ja, ja Salafranca oli oikeassa, kun hän sanoi, että Ranska on toiminut hyvin, mutta myös eh, Turkki olisi pitänyt kutsua Elyseen huippukokoukseen, koska silloin ei olisi sitä ongelmaa, joka nyt on Natossa ja tilanne olisi huomattavasti helpompi. Toivon, että Libyan väliaikaishallituksen uusi päämies voidaan pian ottaa vastaan Euroopassa. Kiitokset. Ja edustaja Stymanski. Kiitos. Proszę Minuutti. Wszystkie cele... Kiitoksia. Kaikki tavoitteet, jotka euroryhmä on asettanut itselleen, ne ovat ihan järkeviä, mutta ne voidaan menestyksellä saavuttaa talouspolitiikassa, sosiaalipolitiikassa, veropolitiikassa ja jäsenvaltiossa. Eli tästä tulee sille kysymys, että miksi nyt pikaisesti haluamme muuttaa perussopimusta, jotta ainakin osittain nämä kompetenssit viedään unionin tasolle. Kaksi vastausta on mielestäni. Kuten yleensä, haluamme jakaa vastuun e unionin kanssa näistä epäsuosituista päätöksistä, tai sitten tämä tapahtuu sen vuoksi, että ehkäpä reformit verukkeena haluamme siirtää enemmän valtaa Brysselin suuntaan. Epäilen, että tästä tulisi haluttuja tuloksia. Euroryhmän mailla nimittäin on yleensä enemmän julkista velkaa ja vähemmän kilpailukykyinen verojärjestelmä kuin muissa maissa. Tähän liittyy <clears throat> tietysti uhka kahden nopeuden Euroopasta. Haluaisin varoittaa niitä, jotka haluavat kiihdyttää. Itse vauhdin lisäksi tarvitaan tietysti oikea suunta. Jos on suuri vauhti, mutta mennään väärään suuntaan, niin siinähän on uhkana vain se, että katastrofin mittakaava lisääntyy. Ainakin tällaisen huomion olen tehnyt eurooppalaisilla teillä. Kiitoksia. Kiitos herra Portassa. Minuutti. Kiitos puhemies. Portugalin parlamentti hyväksyy tänään neljännen vakaussopimuksen. Se on vuoden aikana jo neljäs toimenpide. Ja nyt on mietittävä tämän toimenpiteen ja koko paketin toimintavarmuutta, koska näyttäisi siltä, että se kuitenkin on valmisteltu Portugalissa ja loppupäätökset tehdään Euroopan unionissa Brysselissä. Unkari on puheenjohtajamaana myöskin ollut tukemassa tätä pakettia ja siksi mielestäni kun tällaisia päätöksiä tehdään, on myöskin päätettävä, onko välttämätöntä hyväksyä kysymykset ylipäätään ensin kansallisissa parlamenteissa. Nyt sitten mitä taas tulee vakausmekanismiin, siitä on puhuttu pitkä ja hartaasti, mutta kuitenkin eh, kun Portugali on mukana tässä kokouks- eh, kokonaisuudessa ja pyrkii pyristelemään pinnalla, vaikka velka ja vajetaseet ovat, eh, vajetaso on aivan liian korkea, niin mielestäni on syytä pohtia todella tarkkaan, ovatko nämä kiristystoimenpiteet ylipäätään enää siedettävät Portugalin kannalta. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Pelder, minuutti. Ja dank u mevrouw de voorzitter. Kiitos puhemies. Ulkoasevalikunnassa korkea edustaja eilen sanoi, että hän tukee uutta Egyptiä asuntopulan hoitamiseksi. Ajattelen suurta sosiaalistaloudellista kurjuutta – joka koskettaa väestön suurta enemmistöä Egyptissä. Varmastikaan ei voi sanoa mitään tätä vastaan. Se on hyvä esimerkki eurooppalaista myötätunnosta. Minä olen kovasti sen puolesta, että me parannamme ihmisten elinolosuhteita Egyptissä myös siitä syystä, että, että maa on nyt vaikeassa siirtymävaiheessa sen jälkeen, kun presidentti Mubarak eh, luopui virasta. Egyptin tukeminen Tällä avulla kuuluu neuvoston kaksilinjaiseen ponnisteluun. Kysymys on uudesta Egyptistä, jossa kaikki kansalaiset uskonnosta riippumatta ovat tasavertaisia lain edessä ja heillä on samat oikeudet. Sen lisäksi täytyy tietysti myös kunnioittaa rahasopimusta Israelin kanssa ja panna se toimeen. Se on tärkeää sekä sisäiselle että ulkoiselle vakaudelle Uudessa Egyptissä. Kiitos Mauro. Ja... Kiitos. Seuraavaksi herra Mauro. Kaksi minuuttia. <laughs> voorzitter u eh, had mij even over het hoofd gezien eh, begrijp ik. Niin, mm, voorzitter we gaan een stabilisatiemechanisme krijgen. rouva puhemies me saamme vakausmekanismin jatkuvan tukirahaston jonka maksaa kadunmies joka ei saa mitään lahjoja. Vastaanottajat ovat ne ihmiset, jotka ovat saaneet lahjoja. Täällä jatkuvasti rikotaan lupauksia, jatkuvasti manipuloidaan lukuja, väärennetään, minkä ehditään. Kymmenen vuotta sitten oli kasvien vakaussopimus, johon sisältyi upeita lupauksia, jonka mukaan valtioiden taloudet pidetään kunnossa. Sitä ovat rikkoneet Saksa, Ranska, Kreikka ja monet muut. Ei puututtu siihen, että oli suuria vajeita, ja nyt olemme saaneet taas kuulla suuria lupauksia siitä, että sopimus tulee toimimaan. Bryssel lyö lukkoon sen, mitä hollantilaiset saavat ansaita, Brysselille lukkoon, milloin hollantilaiset saavat mennä eläkkeelle ja myös se, minkälaisen eläkkeen hän saa. Ja tämän kaiken maksaa veronmaksaja, ihmiset, jotka eivät saa mitään lahjaksi. Tämä jatkuva rahasto on kallis pelikenttä poliittiselle eliitille. Sillä on tarkoitus peittää se, että tietyt maat eivät ansaitse sitä luottamusta, jota tarvittaisiin rahaliitossa. On maita, jotka eivät pidä talouttaan kunnossa. Ja rouva puhemies, näiden maiden pitää jättää eurovyöhyke. Se on ainoa mahdollinen lähtökohta, jotta saadaan vakaussopimus toimimaan. Kiitokset herra Mäder Ja nyt herra Mauro. Olisin itse asiassa antanut teille puheenvuoron herra Mauron jälkeen, mutta nyt herra Mauro, kaksi minuuttia. Puhemies, Välimeren eteläisen puoliskon tapahtumat monimutkaistuvat jatkuvasti ja niillä tulee olemaan myöskin taloudellisia vaikutuksia ja kansainväliset muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voivat myöskin edesauttaa kasvua tilannetta ja tätä on hyvä pitää mielessä, kun pyrimme toteuttamaan 2020-strategiaa. Me emme kuitenkaan tiedä, mitä Libyan konfliktin jälkeen tapahtuu. Se on selvää, että mikään ei enää palaa entiselleen. Siksi Euroopan unionin on nyt otettava käyttöön paketti, jonka puitteissa annetaan uutta puhtia epävarmana epävarmasta tilanteessa. Mutta niin kuin sanottu, Välimeren tilanne on edelleenkin täysin auki. Ja voi olla, että siitä syntyy sellainen katastrofi, jota monet ovat odottaneet tapahtuvaksi muualla. Olosuhteet ovat täysin uudet, mutta siitä huolimatta on olemassa ristiriita – Nimittäin Euroopan unioni näyttäisi olevan täysin jakautunut sen suhteen, mitä pitää tehdä. Haluaisinkin vedota nyt Unkarin puheenjohtajamaana. Parlamentti uskoakseni myöskin komissio. Me haluamme olla lähellä puheenjohtajamaata, kun tehdään päätöksiä siitä, millä tavoin kriisiä pyritään hallinnoimaan. On tehtävä päätöksiä, jotka eivät aiheuta lisäkriisejä täällä. Vastuu on valtava, Mielestäni meidän on nyt lopultakin saatava aikaiseksi itsellemme sopivaa ja arvokasta vastuullista ulkopolitiikkaa. Meillä on epäilyksiä, me olemme tehneet myöskin virheitä, mutta nyt meidän on mielestäni otettava vastuu harteillemme ja toimittava sillä tavoin, että ne päätökset, joita huomenna neuvostossa tehdään, huomenna ja ylihuomenna, että ne olisivat luonteeltaan sekä rohkeita että oikeita. Kiitokset. Seuraavaksi Rova Estrella kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Täällä jo todettiinkin, että valitettavasti Portugalin äh, <clears throat> parlamentti on hankalassa tilanteessa. Poliittinen epätasapaino johtuu siitä, että oppositiopuolueet eivät ryhtyneet tukemaan tiukkuus paketti ja tämä on neljäs kerta äh, nyt äh, vuoden aikana. Näyttää siltä, että velvollisuuksia ei täytetty, mutta toisaalta kuitenkin ehdot ovat niin tiukat, äh, että niitä ei enää voida hyväksyä, koska kaikki näyttäisi olevan kuitenkin markkinavetoista. Tammi- ja helmikuun aikana Portugalissa tehtiin jopa 10 prosentin kasvulisäys ja velka saatiin vähennetyksi monen prosentin tasolla, mutta siitä huolimatta näyttää siltä, että toimet eivät ole riittäviä ja neuvosto ei ole tyytyväinen. Mielestäni kuitenkin tähän olisi syytä tyytyä. Jos ajattelemme nyt tilannetta euroalueen kans, kannalta, on, on tilanne aivan mahdoton. Sitä ei voida hyväksyä ja kuitenkin jos ajattelemme asiaa kansalaisten kannalta ja yhtenäisvaluutan kannalta, meidän suuren hankkeemme kannalta, emme me voi hyväksyä tätä, koska euroalue on suistunut kriisiin. Haluaisinkin nyt kysyä kollegoilta, mitä vaihtoehtoja meillä on? Kaikki jäsenmaat ovat mukana samassa veneessä ja huhtikuuhun mennessä jokaisen maan on esitettävä omat suunnitelmansa julkisen velan ja, ja, ja sen vähentämisen suhteen. Portugali on jo sitoutunut kahden prosentin lukuihin vuositasolla. Mitä vaihtoehtoja on olemassa ja mitä muut maat aikovat te- tehdä? mielestäni Portugalista ei enää voi odottaa lisää uhrauksia. Kiitokset ja sitten ruvetaan neljä minuuttia. Puhemies, seuraava huippukokous on varmastikin viimeinen tilaisuus, missä Euroopan unionilla on mahdollisuus näyttää, että meillä on yhteiset arvot ja toimimme yksissä tuomioon. Kuitenkin, jos ajattelemme tilannetta sen kansan kannalta, joita johtaa edelleenkin täysin sadistinen johtaja, on tehtävä jotakin. Me olisimme voineet jo estää sen, että Gaddafi olisi hyökännyt Bengasin, jos olisimme toimineet ajoissa. Meidän olisi pitänyt antaa tukemme Gaddafin vastustajille ja muutoinkin toimia ponnekkaammin. Nyt on kuitenkin toimittava, ettei sama tapahtuisi Bahrainissa, Syyriassa ja, ja muualla. Nimittäin väkivalta näyttäisi olevan leviämässä koko Lähi-idän ja eteläisen Euroopan alueelle. Meidän on toimittava ennen kuin liian myöhäistä. Historia kirjoitetaan uudelleen nyt monessa maailman kolkassa ja nyt me tarvitsemmekin nyt eurooppalaista vastuullista toimintaa. Sitten herra Van Dalen minuutti. De Nederlandse garantstelling van vele miljarden euro's bracht... Alankomaat ovat asettaneet useita miljardeja valmiiksi käytettäväksi. Entinen valtiovarainministeri Ryding on sanonut, että tie taloushelvettiin on päällystetty takuilla. Takuita, joita on annettu, ovat aivan liian suuria. Ja näiden kautta ei suinkaan, ja niissä on liian suuri riski. Nämä eivät ratkaise kriisiä. Riski on aiheutettu vastuuttomalla velkojen lisäämisellä ja sillä, että on rikottu sitoumuksia, joihin on ryhdytty. Ja jos tätä ei olisi tapahtunut, silloin voitaisiin takuita vaikka kuinka paljon, tai jos näin on, niin silloin on tapahtunut vaikka milloin paljon, mitään ei tapahdu. 2004 Saksa ja Ranska tuhosivat kasvu- ja vakaussopimuksen. Nyt on mahdollisuus vahvistaa kasvu- ja vakaussopimusta automaattisella sanktioilla, mutta mitä me olemme saaneet nähdä. Nämä sanktiot kaatuivat poliittisiin päätöksiin. Tämä on täysin ymmärtämätöntä. Saksalainen kirjailija Enzensberg näkee asian aivan samalla tavoin. Hän odottaa, että tilanne no, johtaa kansalaisten piirissä kyynisyyteen ja Euroopan poliittisen eliitin väheksyntään. Gracias, Un minuto tiene... Kiitos. Rova Figueiredo. Kiitos puhemies on mahdotonta hyväksyä sitä, että Euroopan unionin edustajat eivät ottaa huomioon työntekijöiden tilannetta. Päinvastoin koko ajan tehdään päätöksiä, jotka lisäävät köyhyyttä ja, ja sosiaalista syrjäytymistä. Näyttää siltä, että kaikki tarmo keskitetään taloushallintoon kriisin nojalla ryhdytään toimenpiteisiin, jotka johtavat siihen, että kansalaiset joutuvat kärsimään. On puhuttu siitä, että ehdollisuusperiaate on välttämätön vakauspaketin hyväksymiseksi, mutta siitä huolimatta – meillä on selkeitä esimerkkejä siitä, että se ei loppujen lopuksi auta mitään. Portugalissa viime lauantaina lähti kadulle ostamaan mieltään 300 000 ihmistä, mutta siitä huolimatta näyttää kuitenkin siltä, että kansalaisten mielipidettä ei ota huomioon ja Portugalin parlamenttikin hyväksynee neljännen vyötä kiristävän paketin. Mielestäni meidän ei pidä enää jatkossa toimia tällä tavoin. Sen sijaan meidän on kanavoitamme apumme niitä tarvitseville kansoille Libyan ja Jemenin suuntaan. Kiitos. Seuraava puhuja, äh, herra Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Zodpovedné hospodárstvo... Kiitoksia puhemies komission jäsen. Vastuullinen rahoitushallinto on ennakkoehto hyvälle ja vakaalle toiminnalle budjettiasioissa, liike-elämässä, jäsenmaissa tai niiden ryhmissä. Tietysti jos jäsenryhmien, jäsenmaiden ryhmä päättää perustaa yhteisen valuutan, niin täytyy olla mekanismi estää vastuutonta politiikkaa, joka asettaa vaaran alle tämän yhteisen valuutan. Niin, että ryhdytään toimiin, joista päätetään äänestämällä. Euroalueen maiden pitäisi noudattaa tiettyjä sääntöjä. Säännöillä on hyvä tarkoitus, mutta toimeenpanovaikeuksia on. Olen automaattisten rangaistusten kannalla, jos ei pystytä noudattamaan sääntöjä, joista on sovittu. Rangaistusten ei pitäisi olla lehmänkauppojen kohteena neuvostossa. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten herra Serus Voski, kaksi minuuttia. Thank you much, Chair. I want to bring about... Kiitoksia. Haluan ottaa kaksi asiaa esille. Eurofact Plusin syntymä, joka on onnekas tapahtuma uutta arkkitehtuuria syntyy ikään kuin, ei, melke, ei, ei ihan, Schengeninkin asiassa. Sen täytyy olla avoin ja mukaanottava niille, jotka pystyvät ja haluavat osallistua, eikä luoda kahden nopeuden Eurooppaa. Valitettavasti sopimus on puoliavoin. Yksi kolme kuusi tarkistus, niin kuin valiokunnassa Ehm, siitä keskusteltiin se, ei mennyt läpi. Ja siinä vaaditaan, että mekanismi olisi heti alusta lähtien avoinna niille jäsenvaltioliiden valuutta ei ole euro, mutta jotka haluavat osallistua. Se on puoliavoin, koska se on, on avoin niin, että otetaan velvoitteet vastaan, mutta ei niille, jotka ovat euron ulkopuolella ja haluavat osallistua oikeuksiin. Se, mikä meitä yhdistää, ovat yhtenäismarkkinat paljon enemmän kuin euro. Ei tässä ole kyse euro, euron kriisistä, vaan euron jäsenvaltioiden kriisistä. Ja jos joku ja myöskin muille jäsenvaltioilla voisi olla samanlaisia julkisen talouden ongelmia, joten logiikkaa puuttuu ja johdonmukaisuutta puuttuu. Muutama sana Libyasta ja Välimeren eteläosasta. Haluan onnitella ensinnäkin meitä, ei unionia, vaan joitakin jäsenvaltioita, koska ne ovat eturintamassa, kun ihmisoikeuksia ja demokratiaa puolestetaan Libyassa. Ja olisi kiitollinen, meidän pitäisi olla kiitollisia Ranskalle ja äh, sen johtajalle Nikola Sarkozylle, kun ne johtavat tietä. tässä ulkopolitiikkamme alkaa siirtyä siihen, että mennään intressipohjaisuudesta arvopohjaisuuteen. Tarvitaan kaksi jatkotointa. Suunnitella uudelleen naapuruspolitiikkaa, suunnata se yhteiskuntaa kohti eikä hallitusta kohti. Eli transformaatio, kuten keskisessä ja Itä-Euroopassa, ja myöskin hälytyskellot sille, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ajatellaan uudelleen ja vahvistetaan niin, että olisi yhteisiä militaarista ja käskyvaltakapasiteettia. Kiitos. Ja sitten herra Hompno, kolme minuuttia. Monsieur le Président puhemies, hyvät kollegat. Huomenna 24. maaliskuuta meillä on symbolinen päivä. Ensinnäkin silloin Lissabonin sopimusta muutetaan äänestyksen myötä. Sen tarkoituksena on ottaa käyttöön eurooppalainen vakausmekanismi, pysyvä vakausmekanismi, jonka puitteissa Euroopan unionilla on mahdollisuus ottaa käyttöön käyttöön äh, euroobligaatioita tarpeen vaatiessa. Tässä mielessä on ikävä, että asia jäi puoli tiehen, koska markkinat ja keskuspankin äh, mahdollisuudet ostaa obligaatioita sillä tavoin kuin Yhdysvalloissa tapahtui, äh, estettiin. Meillä on kuitenkin olemassa niin sanottu europaketti, kilpailukykyyn perustuva paketti. Se on myöskin asia, jota huomenna käsitellään ja vastapuolet näyttävät pitävän siitä kiinni. Sekä neuvosto että komissio ja EKP ovat tämän suunnitelman takana. Kaikki tietävät, eh, mitä Washingtonissa odotetaan ja näyttää siltä, että 24.3. aiotaan toteuttaa Brysselin konsensusratkaisu kuitenkin ilman, että ihmisten tarpeita otetaan huomioon. Työllisyyskysymykset, sosiaalikulujen leikkaukset, palkkojen leikkaukset, nämä kaikki jäävät nyt huomiotta, kun neuvosto ja EKP toimivat. Niillä näyttää olevan lyhyt muisti. Europaketti muutetaan nyt taloushallintaa hallinnoivaksi paketiksi ja kuitenkin esimerkiksi Saksasta ja anglosaksisesta maailmasta Espanjasta on löydettävissä samantyyppisiä taustoja, kun on törmätty ostovoima pohjaisen kriisiin. Ja mielestäni nyt näyttää siltä, että uuden vakausmekanismin myötä törmätään samantyyppiseen tilanteeseen ja, ja palkkapolitiikka jää täysin lapsien kenkin. On aivan käsittämätöntä, että liberaalien ja EPP-läisten ehdotukset on tällä tavoin hyväksytty ja eurooppalaiset työntekijät, veronmaksajat on unohdettu kokonaan. Ja kuitenkaan lopulta näidenkään toimien myötä ei ole mahdollista vähentää riittävästi velkaa alijäämää

käytettiin hyvin varovaisesti, mutta päinvastoin ne tulivat aivan liian myöhään. Länsi vallan pitkään. Gaddafi olisi voitu eristää Tripoliin ja olisi voitu pakottaa hänet lähtemään, eikä olisi odottaa. Nyt meidän on vain mahdollisuus yrittää estää joukkomurha Bengasissa. Ja mitä me nähneet, Ranska ja Iso-Britannia ottivat asiassa johdon. Saksa näyttää olevan maa, jossa on kova valuutta, mutta pehmeää valtaa. Saksan, Saksan puolustusmekanisminen on kaikkein risk, kaikkein riskialtein tehtävä maassa. Turkki uhmaa NATOa ja EU näyttää olevan pelkkä tarkkailija. Näyttää siltä, että kuten Balkanilla, me emme saa ratkaistua umpikuja ilman, että on sitoutunutta amerikkalaista johtoa, johon Euroopan unioni ei näytä pystyvän. Ainoa poliitikko, joka tiesi, miten toimia Gaddafin kanssa, herra puhemies, oli Ronald Reagan. Reagan oli oikeassa koko ajan. Kiitos. Kiitos. Yksi minuutti, herra Huntis. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Vuosi sitten Euroopan unionin johto ja Kreikan pääministeri päättivät, että Kreikasta tulee talouspoliittinen koeeläin. Tuli hyvin raskaat toimenpiteet sen varjolla, että täytyy vähentää julkista vajetta ja kehittää maata, mutta nyt sitten on velkaantuminen 150 prosenttia ja työttömyys on 15 prosenttia, nuorten keskuudessa 30 prosenttia, 4,4 prosenttia on inflaatio ja talous taantuu miinus 4 prosenttia. Tämä kreikkalainen koe on epäonnistunut ja koe eläin. Tapetaan nyt sosiaali- ja talouspoliittisesti ja sama kohtalo on nyt sitten varattuna hallitusten johtajilla muille valtioille. Kreikan äh, kokemukset mielessä pitäen olemme tällaista sopimusta vastaan. Emme halua, että työttömät, eläkeläiset, nyt kantavat tämän rasitteen työntekijät. Näille ihmisille, kuten kreikkalaisille, voi toivottaa vaan kovasti rohkeutta. Sanon tämän nyt taustana tälle 24. maaliskuuta Euroopan neuvoston kokoukselle. Hyvää rohkeutta kaikille tulevaisuutta varten. Kiitos, herra Pötterin entinen puhemies. Kaksi minuuttia. Herra puhemies, hyvät kollegat, Yhdysvaltainlainen politiikan tutkija Samuel Huntington ennusti sivilisaatioiden törmäyksen. Jos olisimme luottaneet siihen, silloin olisimme nähneet, että tämä törmäys olisi syntynyt itsensä tuottavana ennusteena meidän omalla avullamme. Me Euroopan parlamentissa olemme aina lähteneet liikkeelle yhteistyöstä arabimaiden kanssa ja arabien kanssa, ja nyt me näemme arabimaailmassa, miten ihmiset vaativat arvoja, joita me edustamme, demokratiaa, vapautta ja oikeusvaltiota. Ja kuka olisi vielä muutama viikko sitten kuvitellut, että Arabiliitto haluaa kehottaa läntistä maailmaa lopettamaan libyalaisen tyrannin toimen. Tämä on valtaisa muutos, joka on tapahtunut arabimaailmassa. Emmekä me nyt saa tehdä verheitä. Me emme saa nyt olla pelkästään sanoissa ihmisten rinnalla arabimaailmassa, vaan sanojen ja tekojen pitää olla samanlaisia. Tänä iltana Konrad Adenauer-säätiön edustajana, jonka puheenjohtaja olen, matkustan Tunisiaan. Pari viikkoa sitten olin Kairossa ja haluan muistuttaa Konrad Annauerin, Saksan ensimmäisen liittokanslerin sanoja me olemme vapauden rinnalla. Ja arabin kansoille meidän on nyt sanottava, että jos te haluatte, ja me haluamme auttaa teitä antamalla neuvontaa demokratiassa, osoittamalla solidarisuutta niin, että voitte valmistella vaaleja. Hyvät kollegat, järkytyksellä olemme voineet kuulla, että tänään Jerusalemissa on tapahtunut terroriisku ja monet ihmiset ovat loukkaantuneet. Tämän me tuomitsemme, olipa tekijät, olipa tekijät keitä hyvä tahansa saman aikaan kuitenkin sanomaan, että nyt pitää syntyä rauhan Israelin ja Palestiinan välillä. Nyt kun vapauden tuuli puhaltaa läpi arabimaiden, sitä täytyy käyttää tilaisuutena rauhan saamiseksi Israelin ja Palestiinan välille, jotta Israel voi elää turvallisten rajojen sisällä, mutta niin, että Palestiinan kansa, kuten israelaiset, saa oikeuden elää turvallisten rajojen sisällä. Se on meidän tehtävämme ajatellen sitä suurta muutosta, joka nyt tapahtuu arvimaassa. Meidän on Euroopan unina antava oma yhtenäinen panoksemme asiaan. Gracias. Kiitos herra Pöteri. Sitten kaksi minuuttia herra Pantseri. Kiitos puhemies. Niiden ennakolta ehdotettujen ja ilmoitettujen eh, toimien lisäksi, joita on käsitelty, haluaisin miettiä eh, myöskin jatkoa ja sitä, mikä on ylipäätään mahdollista, varsinkin ulkopoliittisella saralla. On olemassa tilanteita, eh, joissa on pakko tehdä päätöksiä nopeasti ja silloin edellytetään kuitenkin pitkälle tähtääviä päätöksiä. Ajattelen nyt erityisesti Välimeren ja Libyan tilanteita – edelleenkään emme pysty tekemään sopivia päätöksiä. Ehkä olisikin lisäpohdinnan paikka. On nimittäin mietittävä todella tarkkaan sitä, minkälaista toimintaa Välimeren alueella tarvitaan. Jokainen varmaan huomaa, että Libyan tilanteen suhteen Euroopan unionin maat ottavat hyvin eri tavoin kantaa tilanteeseen. Tästä on saatu esimerkkejä sekä neuvostosta että komissiosta. Ja sitä paitsi kun tilanne on tämän hetkisen tyyppinen, eli äärimmäisen kiireellinen, tarvitaan esimerkiksi inhimillistä ja humanitaarista apua ja siinä yhteydessä ei enää riitä nojata tai tukea toimintaa päätöslauselma 1973. Tarvitaan mahdollisesti myöskin laajempaa tukea, eikä pelkästään Euroopan unionin yhteinen toiminta riitä, vaan nähtävästi tarvitaan myöskin Afrikan unionin ja Arabiliikan äh, tukea. Olisikin tärkeää äh, saada aikaiseksi harmoninen ja konsensukseen perustuva sopu, ettei kävisi niin, että viime hetkellä joku eroaa joukosta ja, ja jo törmätään täysin äh, epätoivoisin ratkaisuihin. Mielestäni nämä kaikki asiat olisi hyvä nyt pitää mielessä, kun kokouksessa, huippukokouksessa tehdään huomenna päätöksiä. Ulle niitä kaksi minuuttia. Kiitos. Minun maassani sanotaan, että Kreikka ja Irlanti osoittavat, että euro ei toimi. Eurovastustajat sanovat, että on parempi jäädä yhteistyön ulkopuolelle. He ovat väärässä. Euroyhteistyö on kymmenen vuoden historiansa aikana luonut vakautta, alhaisen inflaation ja itse asiassa miljoonia uusia työpaikkoja. Jatkuva kriisimekanismi tulee toimimaan viimeisenä, aivan viimeisenä ulospääsynä, jos maa ajautuu suuriin talousongelmiin. Euro ei ole syy kriisiin. Päinvastoin yhteinen valuutta on tärkeä osa ratkaisua myös sellaiselle maalle kuin Ruotsi. Puhemies, komission jäsen, minä pahoittelen mitä syvimmin sitä, että Ruotsin valtiopäivillä ei ole enemmistöä, joka olisi valmis saattamaan Ruotsin osalliseksi europakettia. Tämä vähentää maani vaikutusvaltaa. Jos Ruotsi haluaa kuulua EUn ytimeen, niin kuin Ruotsin hallitus sanoo, ei käy, että jäädään kokoushuoneen ulkopuolelle istumaan. Tanska, Tanskan hallitus ja Tanskan kansankärjät sanoo kyllä eurolle. Niin pitäisi myös Ruotsin voida tehdä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Toussas. Yksi minuutti. Kreikan kommunistin puolue tuomitsee tämän uusliberalistisen politiikan, jota Iso-Britannia, Ranska ja NATO ja Yhdysvallat harjoittaa Libyaa kohtaan. Tämä, kun sanotaan, että halutaan antaa humanitaarista apua, niin eh, todellisuudessa on kuitenkin kyse kaasusta, öljystä, energialähteistä Pohjois-Afrikassa ja laajemminkin tällä alueella. imperialistiset voimat, Yhdysvallat, NATO vain lisäävät vaaroja koko alueella. Tämä uusi sopimus ja uusi äh, taloushallinto tarkoittavat vain köyhyyttä ja taloudellista äh, romahdusta. Tässä mennään vararikkoon ja monet kansakunnat joutuvat taloudelliseen vararikkoon tässä. Tämä on Yhdysvaltain politiikkaa, tämä on uusliberalistista politiikkaa, joka tämän aiheuttaa. Tämä johtaa siihen, että monet kansakunnat, työntekijät köyhtyvät ja tulee esiin kapitalismin kriisi, joka johtaa todellakin vain työttömyyteen ja on tärkeä, että kansat lähtevät tällaista imperialistista pyrkimystä vastaan, varmistavat oikeutensa. On tärkeää, että on aitoa kehitystä, joka ottaa kansan tarpeet huomioon eikä suurpääoman. Kiitos. Sitten herra Ransel, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Aluksi haluan kiinnittää huomionne EPPn merkityksen ja erityisesti siihen, jota EPPn portugalilaiset jäsenet pitävät tärkeänä, nimittäin Euroopan komission toiminta ja myöskin siihen, mitä kollegat Brock ja Gualtieri ovat tehneet vakausmekanismin edistämiseksi yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Se on mielestämme yhteisöpohjainen ratkaisu – eikä pelkästään hallitusten välisen yhteistyöhön liittyvä ratkaisu. Täällä on puhuttu paljon Portugalin kriisistä ja siitä, että PC e on valmistautumassa myöskin vaaleihin. Mutta mitä kriteereitä tässä käytetään? Olemme kuitenkin osa euroaluetta ja sitä paitsi 13 vuotta sosiaalidemokraattinen puolue on toistanut samoja parametreja. Portugalin tapahtumat olisi pystytty ennakoimaan jo ajat sitten. Me itse asiassa toimme nämä kriisin elementit jo aikaisemmin esiin, mutta kukaan ei ryhtynyt tuumasta toimeen. Euroalueen, euroalueeseen mukaan tulo oli tärkeä päätös, mutta sen yhteydessä tiedettiin jo, mitä kriteereitä tulee täyttää. Ja tämä koski myöskin Portugalia. Ja niin kuin jokainen tietää, Portugalissa on jo neljä kertaa vuoden aikana pyritty korjaamaan tilannetta ja nyt on korkea aika löytää ratkaisu, joka tyydyttää sekä portugalilaisia että eurooppalaisia. habido dos, dos colegas Kaksi kollegaa on esittänyt sinistä korttia. Rouva Estrela ensimmäisenä puoli minuuttia. Puhemies, halusin kysyä herra Palo Rangelilta, eikö hänen mielestään ole ylilyönti, että Portugali joutuu maksamaan näin kallin hinnan siitä, mihin nyt ollaan poliittisen kriisin äh, vuoksi ajauduttu. Ja aikooko äh, hän perustaa kantansa siihen, että jatkossa esitetään lääkkeeksi taas samat, äh, samat ratkaisut. Mielestäni tämä lähestymistapa ei ole hyvä. Sitten teillä on 30 sekuntia äh, aikaa vastata. Kiitos. Tämä on keskustelu, jota ei pitäisi käydä Euroopan parlamentissa, koska kyse on Portugalin sisäpolitiikasta. Rova Estereelalla on oma käsityksensä asiasta. Mielestäni hän voi mennä Portugalin parlamenttiin selvittämään omat kantansa ja, ja sen, mitä ylipäätään PSE Portugalissa tekee. Emme voi hyväksyä, että valtaa Portugalissa pitää hallitus, joka on jo neljä kertaa tehnyt äh, samat äh, toimet, eikä se ole johtanut äh, puusta pitkään. La señora, eh, Rova Jaakonsaari. Puheenjohtaja, minulla ei ole mahdollista olla Portugalin parlamentissa kysymässä tätä, mutta minä kysyn teiltä ihan suoraan, että miksi Portugalin epp eh, eh, ryhmä ei ole tukemassa tätä ehdotusta joka on erittäin tärkeä muuten koko euroalue voi joutua kriisiin euroopan unioni voi joutua kriisiin jos päätöksiä vitkutellaan. miksi te ette tue näitä eh, esitettyjä ratkaisuja siis tässä ja nyt? No herra rangel kuulitteko tämän kysymyksen? Kyllä, sosiaalidemokraattinen eh, puolue eh, tuki vastuullisesti, niin kuin monet muutkin puolueet, eh, kaikkia tiukkuus- ja, ja, ja muita toimenpiteitä Euroopan unionissa. Tämä oli aivan selvä asia. Nyt kuitenkin tätä on viety eteenpäin kaksi vuotta ja se ei ole ollut ratkaisu asialle eikä ongelmille. Ja sen vuoksi me emme enää voi hyväksyä sitä. Me haluamme uuden hallituksen ja uudet vaalit Portugaliin. Kiitos. Ja sitten puolitoista minuuttia herra Busotil. Kiitos puhemies. Kaksi viikkoa sitten tämä parlamentti hyväksyi päätösosalman, joka oli hyvin rohkea poliittisesti katsottuna – ja me olemme vedonneet siihen, että otettaisiin käyttöön lentokieltovyöhyke Libyan yläpuolella. Vain viikko sitten tapasimme tässä samassa salissa. Päätösasemaa ei vielä ollut hyväksytty yhdistyneissä kansakunnissa ja tyntyy aivan siltä, että kaikki olivat epätoivoisia, koska me ennustimme, että Benghazi menitettäisiin. Nyt me kuitenkin tiedämme, että päätösasema on hyväksytty ja nyt tilanne on toisen näköinen, kun se on pantu toimeen. Herra puhemies, näyttää siltä, että päätösasema on erittäin tärkeä ja sen pitäisi, sen toimipanoa pitää jatkaa, jotta voimme auttaa Libyan ihmisiä ja suojella heitä joukkomurhalta, jollaisia on tapahtunut Libyassa – ja auttaa heitä tiellään demokratiaan. Meidän täytyy jatkaa humanitaarisen avun antamista ja tuen antamista ennen kaikkea pakolaisille, jotka pakenevat Tunisiasta ja Egyptistä. Meidän pitää valmistautua edelleen, koska saattaa käydä niin, että meidänkin Euroopan unionin maihimme tulee pakolaisaalto. Tämä ei voi olla pelkästään Välimeren alueen jäsenvaltioiden tehtävä, vaan kaikkien. Kiitos. Seuraavaksi herra Tunnekelan puolitoista minuuttia. Gracias, presidente. Commissioner. Komission jäsen. Nyt EPPn ryhmän kokous oli, nimettiin virallisesti yhden perustajaisän mukaan Euroopan unionissa, Al Chile de Gasperi avain kriisin ratkaisemiseen silloin oli ylikansallinen lähestymistapa, jolla huolehdittiin eurooppalaisten yhteisistä intresseistä. Hän oli niiden valtionmiesten joukossa, jotka olivat syntyneet 1800-luvulla. Hän pystyi kehittämään vision Euroopasta 2000-luvulle. Talouskriisi ratkaisu vaatii nytkin valtio, eh, valtiomiesmäisyyttä jossa ei ajatella pelkästään seuraavia vaaleja, eikä keskitytä pelkästään kansallisiin ratkaisuihin, vaan otetaan huomioon seuraavat sukupolvet ja Eurooppa kokonaisuutena. Sitten Eurooppa-neuvostosta. Pidän hyvänä uutta tekstiä ehdotusta vakausmekanismille, kuten myöskin euroalueen reformipakettia. Toiseksi toivon, että että kilpailukykypaketti osoittautuu uskottavaksi ja houkuttelee myös jäseniä, jotka eivät ole euroalueella. On tärkeää, että jokainen hallitus tekee merkittäviä kansallisia lupauksia, jotta voidaan parantaa kilpailuasemaamme. Ja kolmas asia. Yhtenäismarkkinoista olen vähän huolestunut, että sen kunnianhimoiset tavoitteet on vähän kursittu ja siitä voi tulla jopa epärelevantti sen vuoksi, kun suunnitellaan jatkotoimia, niin osoitetaan poliittista tahtoamme ja uskottavuuttamme äh, viimeistellään nämä neljä vapautta, joihin vapaus, vapaudet perustuvat. Ja toimeenpannaan täysimääräisesti myös palveludirektiivi. Kiitokset. Seuraavaksi herra Van Kamp, puolitoista minuuttia ik zou op de eerste plaats toch nog even mijn eh, Haluaisin osoittaa myötätuntoni ja surunvalitteluni Japanin ihmisille. Tiedän, että meillä on keskustelu Japanista eh, hetken kuluttua, mutta toivon, että Euroopan neuvosto suostuu kaikkiin eh, avunpyyntöihin Japanista. Usein puhutaan kehitysmaista, mutta tässä on hyvin kehittynyt maa joka on kärsinyt katastrofista ja siitä on tullut katastrofialue ja se tarvitsee apua. Sitten toisena kohtana puhuisin Libyasta. Monia ajatuksia on sanottu Libyasta ja komissio on myöskin niin tehnyt ja tässä on nähty, että ei olla onnistuttu kriisin hoitamisesta kaupungeissa ja herra Gaddafin toimia ei ole pystytty pysäyttämään. Ranskan presidentin ansiosta hän sitten viime hetkellä on varmistanut sen, että Euroopan unioni yhdessä Naton kanssa on onnistunut tekemään jotakin, mutta ihmisten kärsi, ihmiset kärsivät edelleen. Eikä tässä pitäisi olla vaatimattomia, koska näyttää siltä, että ollaan parempia kriisin jälkihoidossa kuin reagoimaan äh, etuajassa. Äh, sitten tästä talousasioista. Baroson toimet ovat kulmakivi, mutta kulmakivi ei oikeastaan ole äh, laitettu paikalleen vakaasti ja täytyy löytää huomenna hyviä ratkaisuja. Kiitos. Seuraavaksi herra Sinkeli, puolitoista minuuttia. Kuten Barossa, minäkin haluaisin keskittyä taloudelliseen tilanteeseen ennen kaikkea kun minun maani on saanut pelastusvaroja EU- tai valtarahastolta. Meillä on nyt uusi hallitus ja uutta toivoa Iranille. Ja ensimmäinen puhe, jonka meidän uusi pääministerimme piti, oli sellainen, että hän totesi, että haluaa rakentaa siltoja Eurooppaan niin, että me voimme kantaa oman taakkamme ja sen me haluamme tehdä. Mutta tarvitsemme kahta asiaa erityisesti tähän. Ensinnäkin korkotaso on liian korkea, jota pyydetään, eikä se ole kestävä. Haluaisimme, että sitä alennettaisiin ainakin yhdellä tai kahdella prosentilla. Toiseksi me tarvitsemme jatkuvat takuut pankkien rahoitukselle siihen saakka, kunnes pankit toimivat kunnolla. Emme halua, että meitä painostetaan yhtiöverotuksen asiassa, emmekä me hali tarvitse opetusta sellaisilta henkilöiltä kuin herra Sarkosi, joka itse asiassa en, pitäisi katsoa, mikä on veron taso Ranskassa verrattuna meidän verontasomme. Eh, mitä? Ja sitten tämä varojen nopea ratkaiseminen, löytävät tämä tiukka eh, paketti, jonka maksavat kansalaiset, budjetin tiukentaminen. Toiseksi olemme, olemme vaatineet jatkuvasti, että on velkapaketti samanlainen kuin on Saksassa, olisi vuodesta 2009. Ja kolmanneksi mekin haluamme pohtia riippumatonta eurooppalaista verovirastoa, joka on hyvin tärkeä asia, koska en usko, että on sellaista kuin riippumaton kansallinen virasto. Haluaisin kysyä herran Varosolta ja hänen kollegoiltaan, voisivatko he auttaa Irlantia auttamaan itseään. Me emme tule pyytämään apua uudestaan tällaisen pelastuksen muodossa. Gracias, kollega. Tiene un minuto. Kiitos. Seuraava puhuja, herra Liise, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, ministerikollegat. On hyvä, että EUn johtajat ovat käyttäneet viime päivinä ja viikkoina siihen, mitä tapahtuu Libyassa tai muussa, muissa Pohjois-Afrikan maissa. Uskon, että nämä toimet johtavat siihen, että voimme estää massamurhan väestön keskuudessa. Ja toivon, että käy myös niitä libyalaiset itse kukistavat tyrannin. Mutta sitten myös näitä sisäisiä haasteita EUn toiminnan ja sen toimielinten suhteen, miten ne sisäisesti toimivat, yhteinen ulkopolitiikka, yhteinen turvallisuuspolitiikka, nämä mielipideerot, joita on joidenkin jäsenvaltioiden kesken, osoittavat, että miten kaukana olemme tästä tavoitteesta, että tämä politiikka olisi todellakin yhteistä perussopimuksen, Lissabonin sopimuksen hengessä. Tämä on haaste myös koko kansainväliselle yhteisölle. On hyvä, että teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ja muiden valtioiden kanssa, muiden NATO-valtioiden kanssa. On hyvä, että käymme vuoropuhelua Arabiliigan liiton kanssa hyvä, että meillä on vuoropuhelua Israelin kanssa. On hyvin tärkeää se, mitä painotti puhemies Pöttering, että se, mitä nyt tapahtuu Pohjois-Afrikassa, Libyassa, Egyptissä, äskettäin, sillä voi olla hyvin vakavat seuraukset myös rauhanprosessin eh, jatkolle. Se täytyisi pitää mielessä ja meidän pitäisi muistaa myös näiden maiden tulevaisuus, demokratian ja ihmisoikeuksien tukeminen, eikä pitäisi toimia pelkästään vartijana. Meidän pitäisi ajatella myös muita valtioita Euroopan ulkopuolella, joissa tällaisia huonoja asioita voi lähteä liikkeelle. Kiitos. Ja seuraavaksi herra Gaaler, puolitoista minuuttia. Presidente. Kiitos puhemies. Kutsukirjeessä Euroopan kokoisena von Romkaa kirjoittaa, että työaterialla aloitamme toiminnan tutustumalla tilanteeseen Libyassa ja naapuriseudulla, kenelläkään menee ruoka väärään kurkkuun, koska se tavoite, että lähettäisimme esimerkiksi selkeitä viestejä, yhteisiä viestejä Gaddafille, ihmisille Libyassa ja myös omalle julkisuudellemme, joka on ärtynyt siitä, että eh, ei olla yksimielisiä suhteessa tyrannin vallanhaluun. On mahdollista laajentaa mustialistoja ihmisistä ja myös jäädyttää Libyan öljyyhtiön tilit. Sen lisäksi olisin kuitenkin toivonut, että EU Naton sijasta olisi muistanut omat päätöksensä, mitä tulee kapasiteettiin ja toimintakykyyn, ja olisi oman omien jäsenvaltioidensa merivoimin voimia käyttäen toteuttanut asessaaron. Kysymys on meidän naapurialueestamme. Silloin viime päivinä ei olisi ollut sitä stressiä, mikä nyt on Natossa ollut Turkin vuoksi ja mikä on rasittanut myöskin amerikkalaisia liittolaisiamme. EUn humanitaariset toimet eivät voi rajoittaa pelkästään pakolaisten vastaanottamiseen rajan toisella puolella Egyptissä ja Tunisiassa, vaan Tunisiassa meidän pitää olla aktiiviksi myöskin Tunisiassa niillä alueilla, jotka ovat vapautuneet Gaddafin vallasta. Tämä on välttämätöntä, että tehdään ihmisille Tripolissa selväksi, mitä ovat meidän aikomuksemme. Kreikalaisille kommunisteille minä sanoin, että minä olin juuri Moskovasta kuullut, että Stalin on kuollut ja että politbyroon uudet ohjeet ovat jo tulossa, mutta etteivät ole vielä saavuttaneet teitä. Kiitos. Ja viimeinen puhuja. Herra Preda, puolitoista minuuttia. Cred că suntem cu toții de acord asupra obiectivului final al intervenției. Olemme varmaan kaikki samaa mieltä, että lopullinen tavoite Libyan interventiossa on se, että väkivalta kokonaan loppuisi ja että Gaddafin hallinnon väärinkäytökset loppuisivat vallankumouksellisia vastaan tai kohtaan. Päätöslauselma 1973 YKlta varmistaa sen, että me voimme saada aikaan lentokieltoalueen siviilien suojelemiseksi. Haluaisin muistuttaa siitä, että ennen kuin päätöslauselma hyväksyttiin, Euroopan parlamentti oli niiden ensimmäisten kansainvälisten organisaatioiden joukossa, jotka vaativat tällaista lentokieltoaluetta. Ja tämä tapahtui viime kuun Strasbourgin täysistunnossa. On kaksi tärkeää osatekijää, jotka varmistavat menestyksen Libyassa. Uskon, että vain sanojen pitäisi olla koordinaatio ja selkeys. Koordinaatio ennen kaikkea Euroopan unionin tasolla ja Lissabonin sopimuksen noudattaminen humanitaarisissa näkökohdissa tarvitaan koordinointia Naton suhteen ja uskon, että meidän toimiemme pitäisi täydentää Naton toimia. Tarvitsemme koordinointia Arabiliiton kanssa, koska meidän täytyy tukea alueella olevia voimia, jotta voidaan varmistaa toimiemme menestyksekkyys Libyassa. Sitten kun olemme päättäväisiä siinä, että haluamme pysäyttää siviileihin kohdistuvan väkivallan, kun tulee, mitä tulee viestimme selkeyteen, niin kaikki nämä ovat osatekijöitä, jotka johtavat menestykseen no, tässä operaatiossa. Turno. Kiitos ja näin saimme nyt tavanomaiset äh, puheenvuorot käydyksi läpi ja annamme nyt äh, puheenvuoro niille yhdeksälle henkilölle, jotka Catch the menettelyn puitteissa sitä pyysivät. Muistutan kuitenkin teitä siitä, että teillä on vain minuutti puheaikaa ja sen ylitettyä minä joudun leikkaamaan, viemään tätä mikrofonin pois. Rova Kalder. Kiitos puhemies. Arvoisa ministeri, arvoisa komissionusta ja uusimpien taloustyöten mukaan Eurooppa on etenemässä pois kriisistä. Tätä EUn neuvoston huippukokous voi vahvistaa tätä kehitystä. Euroopan politiikassa on nyt noussut uudelle tasolle Euroopan solidaarisuus. Tämä toimenpidepaketti sisältää hyvin tärkeän paketin, joka on makrotalouden koordinointijakso, Euroopan talouden ohjausjakso, joka ensimmäisen osan osa päättyy siihen, että Unkari tekee synteesin siitä, mitä on tapahtunut. Tavoitteena on se, että syntyy kriisin jälkeen kilpailukykyinen Eurooppa. Unkarin puheenjohtajavaltiot myöskin ottava rooli siihen, että viime viikon aikana syntyi lainsäädäntöpaketti ja tästä seurauksena on se, että sitten herra Tabazzi. Gracias. Kiitos. Haluan kiit- onnitella Unkarin puheenjohtajavaltiota viime viikon toiminnasta, mikä oli todellista menestystä, samalla myöskin Euroopan menestystä. Näyttää siltä, että toisen viikonloppupuolelle järjestettävä neuvostokokous on paikka, jossa syntyy lopullinen sopimus Euroopan unionin uuden talouspolitiikan puitteista. Tällä koko Euroopan integraatio siirtyy uuteen vaiheeseen talouden hallinnan säädöspuitteissa on hyvin suuri meidän vastuumme, Euroopan parlamentin vastuu myös. Sillä olisi hyvä, jos jo ensimmäisessä käsittelyssä voitaisiin hyväksyä nämä kuusi säädöstä, koska niiden myöhästyessä, viivästyessä koko Eurooppa kärsii. Haluan onnitella Brokkia ja Goltieria mietinnöstään. Oli hyvä, että neuvosto oli joustava Kiitokset ja sitten herra Gallagher. Kiitoksia puhemies. Tuen Iranin hallituksen pyrkimyksiä saada vähennystä tähän korkotasoon EU-IMF-ohjelmassa. Komissio on osoittanut halukkuutta tähän ja tämän tukemiseen ja toivon, että 27 jäsenvaltiota pystyvät pääsemään sopuun siitä, että arvioidaan uudelleen korkotasoa, jotta voidaan varmistaa, että meidän velkamme on kestävällä pohjalla. On olennaista, että EUn rahoitusavun rahoitus on, että se on mahdollista ja reilua. Tietysti näyttäisi siltä, että paine Irlantia vastaan on kasvanut, kun ajatellaan tätä yritysveroa. Nyt en pysty käsittelemään asiaa yhteys, yksityiskohtaisesti. Herra Brons. Kiitos. Eurooppa-neuvosto hyväksyi päätöksellä korjataan sopimusta, joka niin, että se koskee Euroopan vakausmekanismia. Tämä tietenkään ei tule toimimaan. Rahaa käytetään ongelmaan. Ei siksi vaan, että ongelma on sisäsyntyinen. Kyse on mekanismista, jolla ei saada aikaan tulosta. Tämän pitäisi mm, valinnan arvon pitäisi heijastaa sitä, mikä on kysyntä sen tälle valuutalle, mikä myöskin heijastua siitä, mitä on vienti ja tuonti sama pääoman arvo, sama valuutan arvo ei voi heijastella taloudellisia olosuhteita 17 eri valtiossa. Sieltä tarvittaisiin mekanismia pelastamaan valtioita eurovyöhykkeensä. Tarvittaisiin mekanismia, jolla ne voitaisiin pelastaa kokonaisuuden eurovyöhykkeeltä. Nekin maat, jotka ovat olleet menestyksekkäitä eurovyöhykkeellä, olisivat paremmassa jamassa ulkopuolella, jos niillä olisi valuuttaa, jota ne voisivat devalvoida. Andre Kiene pyysi puheenvuoroa, mutta hän ei ole paikalla nähtävästi. Herra Luhant, sitten seuraavaksi puheenvuoro teillä. consider esențial în cadrul discuțiilor Consiliului. Hyvät kollegat, on mielestäni olennaista, että Euroopan keskustelujen aikana 25 24. maaliskuuta säästään uskottavan lainsäädäntöpakettiin koskien Euroopan taloushallinnon konsolidointi Euroopan tasolla. Kohesiopolitiikka sekä yhteinen maatalouspolitiikka ovat kaksi pilaria uudelle EUn budjetille ja myöskin 2013 vuoden jälkeiselle budjetille. On olennaista, että kohesiopolitiikka pitäisi saada edelleen oikeudenmukaisen osansa budjetista vuoden 2013 jälkeen niin, että EU voi täyttää kunnianhimoiset tavoitteensa ja tukea EU 2020 strategian toteuttamista. Kohesiopolitiikan täytyy kuitenkin saada aikaan tehokkaita investointeja niin, että rahastojen käyttö ohjelmoidaan strategisesti niin, että keskitytään avaintavoitteisiin ja yksinkertaistetaan toimeenpanoa. Normal Herra Valsitis seuraavaksi. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Šiandieną pritarėme... Tänään on tuettu Lissabonin sopimuksen muuttamista ja sitä, että luodaan vakausmekanismi. Me ymmärrämme, että olemme vaikeassa taloustilanteessa ja siksi täytyy etsiä uusia toimenpiteitä, jotka auttavat taloutta. Tämä mekanismi koskee vain eurovyöhykettä. Se merkitsee sitä, että maat, jotka eivät kuulu eurovyöhykkeeseen, jäävät tämän ulkopuolelle. Se merkitsee sitä, että luovumme yhteisöllistä menetelmästä. Siksi EUn täytyy osoittaa solidaarisuutta ja tukea myös maita, jotka eivät kuulu eurovyöhykkeeseen – jotta ne voivat mahdollisimman pikaisesti liittyä tuohon kerhoon ja osallistua päätöksentekoon. Tätä kautta saisin pois epätasapaino, joka on liittymisopimuksessa saataisiin pois. Rova Vlasinova Ninova. Ďakujem Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Haluaisin kiinnittää huomionne kahteen näkökohtaan Eurooppa-neuvoston alla monet epädemokraattiset toimet johtavat siihen, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin asema heikkenee. Kansallisilla parlamenteilla on vähemmän toimialuetta talouspolitiikan harjoittamiseen. Mielestäni on myös huono ajatus, että komissio ei tee yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa tässä asiassa. Tämä saa aikaan vastakkaisia vaikutuksia. Miten saada aikaan kasvua ja työpaikkoja tästä? Tämä, näiden toimien yhdistelmä ei saa meitä kriisistä pois. Epädemokraattisen ja kotistavan politiikan haluaisin nyt puhua mikrofoni katkaistiin. Ja viimeksi Rova Jaakonsaari. Arvoisa puheenjohtaja,

tässä on kysymys historiasta sillä että siirrytään nyt tästä iänikuisesta koordinoimisesta jossa harva halusi tulla koordinoiduksi siirrytään governanceen eli ihan uuteen eurooppalaiseen talousarkkitehtuuriin joka on hyvä asia. valitettavasti huonon maineen tälle koko projektille antoi sarkozyn merkelin uusliberalistinen Kiitos. Ja nyt nämä puheet niin ikään päättyvät ja annan puheenvuoron Euroopan komission nimissä komissaari Reenille. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää hyvin vastuullisesta keskustelusta ensi viikon, tämän viikon Euroopan neuvoston kokouksesta. Ja haluaisin komission puolesta kommentoida lukuisia puheenvuoroja, jotka koskivat Libyaa ja Japania ennen kuin kommentoin taloudellisia kysymyksiä. Kuten tiedätte, komissiolla ei ole toimivaltaa turvallisuuskysymyksissä, mutta me olemme koordinoineet Euroopan vastausta – kärjistyvään humanitaariseen kriisiin Libyan rajoilla. Lentokielto, vyöhyke ja sotilastoimit, jotka on patu toimeen siihen liittyen, tehtiin turvallisuusneuvoston päätösman 1973 pohjalta, ja niiden kautta syntyy uudet olosuhteet, jotka täytyy ottaa huomioon silloin, kun annetaan humanitaarista apua turvallisella ja tehokkaalla tavalla niille, jotka sitä tarvitsevat joko rajoilla tai Libyan sisällä. Tätä kautta on tullut myös uutta toivoa, jotta voidaan säästää viattomia siviilihenkiä. Tapahtumat Japanissa eivät aiheuta välittömiä seurauksia Euroopan unionin kansalaisille. Silti on tärkeää tarkastella EUn ydinturvallisuuspolitiikkaa ja myöskin tarkastella sitä, ovatko turvallisuustoimet olemassa. Komissio käyttää kaikkia välineitä, joita on käytössä vaikutusten seuraamiseen, myöskin elintarviketurvallisuuteen. Japani minusta osoittaa meille, että riskit voivat muuttua todellisuudeksi. Se, mitä pidettiin mahdottomana, täytyy nyt sisällyttää suunnitteluun eurooppalainen lähestymistapa, joka on ydinlaitosten kattava riskianalyysi, voisi todellakin maksimoida tehokkuutta Euroopan tasolla. Komissiossa täysianalyysi Japanin tapahtumista on olennaisen tärkeä. Arvion tulisi kattaa tärkeimmät kysymykset, kuten turvallisuusvaatimukset maanjäristysten osalta sekä myöskin varavirtajärjestelmät reaktorien jäähdyttämiseen. Talouspolitiikan alueella keskustelu heijasteli asioita, jotka ovat esillä Eurooppa-neuvostossa. Käsitäkseni viesti, joka täältä lähti, tullaan kuulemaan kaikissa Euroopan kolkissa, kaikissa Euroopan pääkaupungeissa – on sanottava, että tämän maaliskuun jälkeen Eurooppa on liikkunut huomattavasti rahoitusmarkkinat, jotka muuttuivat lamaksi ja sitten valtionvelka ja pankkikriisi ongelmaksi on saanut aikaan että Eurooppa on etsinyt uutta tietä eteenpäin, pohtinut kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ja tehnyt päätöksiä, joilla on pitkäaikaiset vaikutukset. Kuten puheenjohtaja Barroso sanoi avauspuheenvuorossaan, me vastaamme haasteisiin kattavalla strategialla, joka perustuu EUn voimalle, arvolle ja toimielimille. Se on juuri, juuri tämän tyyppiset haasteet kuin ne, joita me nyt kohtaamme, ovat niitä, joita varten Euroopan unioni perustettiin ja luotiin, jotta se kestäisi myrskyt yhdessä ja jotta se yhteisin voimin selviytyisi kriiseistä voimakkaana kuin ennen niitä. Tuloksena pitkistä keskusteluista, jotka ovat kestäneet kuukausia, kattavan vastauksen elementit talouspolitiikan alueella ovat nyt olemassa niin, että EUn johtajat voivat keskustella niistä, sopia niistä, sitoutua niihin Eurooppa-neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot, ennen kaikkea eurovyöhykkeen jäsenvaltiot, kaikki pyrkivät vakauttamaan talouttaan intensiivisesti ja vahvistamaan rakenteellisia uudistuksia suurella päättäväisyydellä. Tämä on nyt ensimmäinen ja tärkein kulmakivi edistykselle tässä strategiassa. Toiseksi sekä neuvosto että parlamentti ovat teidän sitoumustenne pohjalta pyrkineet saamaan päätökseen komission lainsäädäntöpaketin, joka liittyy talouden hallintaan tähän kesään mennessä. Vahvistettu talouden hallinta on todellakin meidän kattavan vastauksemme kulmakivi. Ja kolmanneksi jatkuva Euroopan, pysyvä Euroopan vakausmekanismi saadaan toimivaksi eh, kesäkuussa 2013, jolloin sillä on 500 miljardin euron lainausluottokapasiteetti ja tällä päätöksellä me saamme aikaan taloudellisen rahoituksen tuen, joka pystyy riittävästi vastaamaan niin, että saadaan pois pienimmätkin epäilykset siitä, että meillä on kykyä toimia jopa kaikkein vaikeimmissakin olosuhteissa. Komission rooli ESM, tämän vakausvälinen mekanismin toteuttamista tulemaan olennainen ja vakausmekanismin yhteys eu toimielimiin mukaan Euroopan parlamenttiin tulee olemaan hyvin selkeästi, voimakkaasti lukkoon lyöty. Me hyvissä ajoin ehdotamme asetusta, joka pohjaan artiklan 136 perustamissopimuksessa, jossa määritellään ne askeleet, johon politiikka ehdollistuu ja varmistamme johdonmukaisuuden EUn seurantajärjestelmän kanssa. Lopuksi, ei sunkaan vähäisimpänä asiana, pankkisektorin järjestelmä täytyy saattaa loppuun niin, että luottokriisin vaikutukset reaalitalouteen voidaan minimoida ja varmistaa kotitalouksien asema. Stressitestien seuraava vaihe valmistellaan tulevina kuukausina ja tulokset ohjaavat meitä tarvittaviin uudelleenjärjestelyihin ja mahdolliseen pääomittamiseen EU, EUn pankkisektorilla. Ennen kuin tulokset julkistetaan, kaikki jäsenvaltiot, todellakin kaikki jäsenvaltiot joutuvat päättämään ja esittelemään strategiansa mahdollisista uudelleen äh, järjestelyistä ja mahdollisesta pääomittamisesta. On oleellista, että me havaitsemme, että nämä kaksi ongelmaa on ratkaistava rinnakkain. Meidän täytyy tehdä uudelleenjärjestelyä pankeissa, rahoitusmarkkinat on vakautettava ja pääomittaminen on, jos tarpeen, tehtävä mahdollisimman nopeasti. Tämä on ennakkoedellytys sille, että saamme luottamuksen palautetuksi Euroopan talouteen ja saamme parannetuksi pankkien vakavarautta, vakautta ja voimme varmistaa, että talouskasvu myös luotonannon kautta toteutuu. Puhemies, arvon jäsenet, lopuksi kun Eurooppa-neuvosto vahvistaa täyden sitoutumisensa kaikkiin näihin seikkoihin kattavassa talousstrategiassa, jolla pyrimme ylittämään kriisin, Euroopan unioni on oikealla tiellä – ja voi kääntää taloudellisen suuntauksen tänä vuonna 2011. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki olisi hyvin. Vielä vähemmän sitä, että voisimme vain levätä laakereillamme, mutta se tarkoittaa sitä, että me olemme valmiina ottamaan vastaan ne nousevat haasteet, jotka tilanteesta syntyvät ja ennaltaehkäisemään kriisit jatkossa. Kiitos. Kiitoksia komission ja sen nyt sitten äh, neuvoston nimissä Jori. Olkaa hyvä. La prego di permettermi di utilizzare la mia... Kiitoksia puhemies. Elnök asszony, Sallin, että tätä käytän omaa kieltä. Hölgyek és urak. Először is köszönöm önöknek ezt a vitát. Hyvät äh, kollegat, arvon jäsenet, kiitokset tästä keskustelusta. Olen kiitollinen siitä, että useimmat keskusteluun osallistujat olivat sitä mieltä, että näitä kuutta elementtiä tarvitaan, jotta voidaan hoitaa tätä kriisiä ja että saadaan yhteinen vastaus, joka löytyy nyt päämiesten kokouksessa torstaina. Me tarvitsemme perustan, jonka avulla voimme jatkossa ennaltaehkäistä moisia kriisejä. Olen samaa mieltä myös niiden kanssa, jotka sanoivat, että ei Euroopan unioni ole kriisissä, vaan ainoastaan osa jäsenvaltioista on joutunut velka syöksykierteeseen ja tämä on asia, joka täytyy hoitaa. Tämä on meidän ensimmäinen tehtävämme kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta me olemme kaikki unionin jäseniä, meillä on yhteinen rahapolitiikka, yhteinen valuutta, joten nykyinen tiettyjen jäsenvaltioiden kriisi kuuluu meille kaikille ja meillä on jaettu vastuu. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu on nyt käynnistynyt ja mielestäni meidän tulee hallita tätä äh, keskustelua. Käynnistämme viralliset neuvottelut äh, kuudesta äh, hallinta lainsäädäntökappaleesta jossa tehdään ero hyvien ja huonojen lainojen kesken, jos sellaista eroa voidaan tehdä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja voimme vahvistaa, että neuvostossa on keskusteltu tästä tiiviisti ja neuvosto on hyvin ähm, skeptinen tällaisesta hyvän lainan äh, konseptista, koska välillä tällainen hyvä voikin muuttua huonoksi ajan mittaan. Joten mielestäni siis kun me saamme tämän kriisin hoidettua, silloin meidän täytyy muilla keinoilla kasvattaa kasvua kuin velan lisäämisellä. Meidän tulee tehdä hyviä investointeja nyt, ajatellen myös tulevia sukupolvia. Sen vuoksi on tärkeää, kuten puheenjohtaja Barroso sanoi, että meillä on oikeat keinot käytettävissämme, kun me edelleen äh, syvennämme sisämarkkinoita, poistamme esteitä ja parannamme 2020 strategiaa. Ja vielä muutama sananen Portugalin ja Irlannin tilanteesta. Me kaikki tiedämme, että tämä on asia, joka tulee neuvoston seuraavan huippukokouksen esityslistalle. Portugalista sanoisin, että 11. maaliskuuta euroryhmän kokouksessa otettiin ilolla vastaan Portugalin esittämä oma paketti. Ja keskuspankki piti tätä myös hyvänä. Tämä oli positiivinen viesti markkinoille itsessään, mutta on myös lisättävä, että mikä tahansa suunnitelma on vain sen arvoinen, mitä siitä toimeenpannaan. Jokaisen suunnitelman takana pitää olla poliittista sitoutumista. Irlannista sanoisin, että uusi hallitus oli yleisasioiden neuvostossa hyvin yhteistyöhaluinen ja toivon, että nyt huippukokouksessa kyemme löytämään, kykenemme löytämään oikeat vastaukset Irlannin kriisiin yhdessä uuden hallituksen jäsenten kanssa. Kysymys, joka tuli usein esiin, on tämä, tarvitaanko hallitusten välistä yhteistyötä. No, 4. helmikuuta jälkeen on tapahtunut paljon. 4. helmikuuta monet mepit olivat peloissaan siitä, mitä tapahtuu, jos monet tärkeät asiat siirtyvät ulos pois unionin käsistä. No, olemme palanneet yhteisön menetelmään ja puheenjohtajamaana meillä on ollut tehtävänä vakuuttaa ja löytää konsensus niiden kesken kesken, jotka haluavat käyttää yhteisövälinettä ja ne, jotka eivät sitä halua. 4. helmikuuta komissio jo sanoi, että huippukokouksen johtopäätöksessä pitäisi olla viittaus siihen, että meidän tulisi toimia perustamissopimusten pohjalta ja mukaisesti, ottaen huomioon myös kilpailukykypaketti. Ja minun täytyy sanoa, että olemme nyt sen jälkeen kääntyneet takaisin yhteisön välineen puoleen. Ja komissio on nyt lähtenyt viemään eteenpäin asiaa. Komissio on saanut uusia tehtäviä tämän kautta ja parlamentti on saanut lupauksen ja takeet informaatiosta, joten mielestäni me olemme menneet nyt oikeaan suuntaan tämän asian hoitamisessa. Tämä sopimus on avoin sopimus. Tähän voi liittyä myöhemminkin myös esimerkiksi Unkari, vaikka euro ei olisikaan jäsenvaltion valuutta. Ja lopuksi haluaisin vielä toistaa vetoomukseni, että meidän tulisi olla rakentavia tässä keskustelussamme kuudesta paketista taloudenhallinnan alalla – ja Euroopan parlamentin mietinnöt, jotka hyväksyttiin tammikuussa, on myös huomioitu neuvoston johtopäätöksissä. Sitten Libyasta ja Välimeren alueen sodasta ja epävakaudesta. Tässä ne ovat suuri kriisi nimenomaan siellä asuville, mutta se on uhka myös koko Euroopalle, kuten edustaja Mauro sanoi. Ja olen hänen kanssaan samaa mieltä. Mutta meillä on mahdollisuus kääntää tämäkin asia positiiviseksi kehityskuluksi ja estää lisätragedioita tällä Välimeren alueella. Minä kannatan rehellistä puhetta ja minusta parlamentti oli nopeampi vastauksessaan eh, ja toimissaan kuin neuvosto. Vasta ihan viime hetkellä me onnistuimme eh, saamaan aikaan eh, toimia Bengasissa, jonka kautta sitten pelastettiin monia henkiä. Miltä osin me olemme yhdessä rintamassa ja miltä osin yhteinen turvallisuuspolitiikka on tehokasta. Näistä asioista meidän täytyy puhua rehellisesti. Me emme ole yhtenäisiä yhdessä rintamassa sataprosenttisesti, mutta hyvin monista asioista on sovittu, joka oli välttämätöntä, kun oli löydettävä oikeat vastaukset. 11 maaliskuuta silloisessa huippukokouksessa valtioiden päämiehet julistivat, että Gaddafin on lähdettävä ja meidän on luotava yhteyksiä Libyan uuteen neuvostoon ja että Libyan viranomaisten pitäisi päästä, meidän pitäisi pyytää heitä päästämään apua, humanitaarista apua maahan. Meidän tulisi parantaa ja yhdistää kontaktejamme naapurimaihimme etelässä ja parantaa sitä kautta ja tukea demokratiaa. Sen lisäksi taloudellista tukea on lisättävä tietyin ehdoin ja meidän on myös tuettava ja avustettava sosiaalisia muutoksia tällä alueella. Markkinoille pääsy äh, ja raha ovat niitä asioita, joita meidän ainakin on käytettävä. 21. maaliskuuta ulkoasioiden ministerit äh, toistivat nämä sitoumukset ja YK turvallisuusneuvoston 1973 päätös oli jo hyväksytty, mitä me pidimme hyvänä, mutta myös Pariisin huippukokouksen päätös, jonka toimenpano on nyt käynnistettävä. Me olimme nopeita päättäessämme pakotteista ja me toistimme myös sitoumuksemme auttaa Libyan siviili, siviiliväestöä. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei välttämättä toimi täydellisesti, mutta hyvin tärkeitä päätöksiä tehtiin vaikkakin ihan viime minuuteilla, mutta silti nippana pajoissa. Kiitoksia ministeri. Keskustelu päättyy tähän. Ja seuraavaksi esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat koskien Japanin tilannetta, mukaan lukien ydinvoimala hätätila.